Goedemorgen iedereen. Uh, ik moet uh, eh, commissievoorzitter... Hyvää huomenta kaikille. er vandaag... Minun on pyydettävä puheenjohtaja Mulderin puolesta anteeksi, koska hän ei valitettavasti pääse paikalle tänä aamuna. Pyrin hoitamaan asiallisesti hänen tehtävänsä. Meillä on hyvin rankka esityslista. Täällä on myös komission jäsen keskuudessamme. Tervetuloa. Olemme antaneet hänelle useita kysymyksiä, joten on erittäin myönteistä, että olette täällä kanssamme. Meillä on tulossa koneäänestys juuri nyt. Ja sitten käytämme aikamme komission jäsentä kuuntelemiseen ja hänen ja kysymyksiin vastaamiseen. Sitten esityslistan hyväksyminen, oletteko kaikki yhtä mieltä? Tästä mitään muutoksia ei ole. Hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Kielet. Meillä on webstreaming. Tulossa on koneäänestys. Joten pitäkää huolet, että teillä on korttinne mukana. Sitten vielä yksi tärkeä puheenjohtajan ilmoitus. Se koskee keskustelua, jota on jo kuukausien vuosia käyty neuvoston kanssa koskien vastuuvapautta. Te tiedätte, mikä selkkaus tämän keskustelun taustalla on. Olemme kirjoittaneet kirjeen komission jäsen Semetalle ja pyytäneet selvityksiä komissiolta. Komissio on vastannut meille 25. marraskuuta kirjoitulla kirjeelle ja koordinaattorien kokouksessa tätä käsittelimme. Koordinaattorit eh, ilmaisivat eh, halunsa antaa komission jäsen Shemetalle mahdollisuuden antaa lisää tietoja tämän kirjan jälkeen. Joten hyvä komission jäsen, ennen kuin aloitamme keskustelun kohdasta neljä esityslistalla, ehdotan, että kuulisimme komission kannan neuvoston ja vastuuvapaudesta. Näin voimme valaista joitakin kohtia, jotka liittyvät kirjeeseen 25. marraskuuta. Sopiko näin? Hyvä. Sitten menemme saman tien äänestykseen, joka koskee Ehrenhauserin mietintöä. Hänen ensimmäinen mietintönsä onnittelut vain. Kusessa on EUn humanitaarisen avun varanhoidon valvonta, kun kyseessä ovat Ekon hallinnoimat avut. Täällä on useita tarkistuksia. En tiedä, haluaako edustaja Ehrenhauser kommentoida. Mikäli ei, voimme mennä suoraan äänestykseen. Onko kaikilla eh, koneäänestyskortit mukana? Siinä tapauksessa aloitamme. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kaksi. Weiler Berman puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4. Yhteensopivan tarkistuksen kolme kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Ja päättyy. 11 ääntä, 7 puolesta 4 vastaan hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 Täällä on kompromissi, tarkistus puolesta, kompromissin puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 13 yhteensopiva 14 kanssa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8, 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 19. Kohta kohdalta äänestys EPPn pyynnöstä. Ensimmäinen osa Facilitating Role asti puolesta vastaan. Tyhjiä hylätty. Äänestämme toisesta osasta loppukohta puolesta vastaan tyhjä, hylätty tämäkin. Sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 22, yhteensopiva 23 kanssa, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 24, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 29. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa Diplos the Fact alkaen Financial Management asti puolesta. Vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan ty, tyhjä, hylätty. Eipä taida olla Hartongin päivä tänään. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten ähm, DV-valiokunnan ykkönen. Kohta kohdalta äänestäminen ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Mm, en ole aivan varma. Tarkistamme koneellisesti. Toinen osa. Deven ykkönen. Äänestys päättyy. 13 ääntä 9 puolesta 4 vastaan hyväksytty. Sitten kolmas osa puolesta vastaan hyväksytty. DV2. Kohta kohdelta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. kolmasosa puolesta vast, va, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. DV4, sanoo puheenjohtaja kohta kohdalta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ensimmäinen osa DV4 puolesta vastaan tyhjä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Sitten DV5. Neljä osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti. Ensimmäinen osa puolesta. Äänestys päättyy. 14 ääntä, 8 puolesta 6 vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä. Sama enemmistö. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta, Vast, puolesta vastaan tyhjiä. Sama enemmistö hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjiä samoin kuin aikaisemmin hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. En stemming. Ja päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Ilman tyhjiä ääniä. Onnittelut esittelijälle ja onnea myös täysistuntoon. Rova Gressle. Tämä on viimeinen ryhmä, viimeinen äänestys, jonka hyväksymme kuin suuri. IVP. Tämä on viimeinen äänestys. Me olemme EPP-puolue päivillä. Me olemme siis täällä viimeiset mohikaanit. Zat, että ik zat daar juist live in een radiodebat met mevrouw Thijssen, u wel bekend, en die zat telefonisch in Marseille dus. No, no, niin olin videokonferenssissa Rova Thijssenin kanssa, hän oli Marseissa. Pitäisi siis katsoa vähän aikataulua parlamentin työtä ja tällä tavalla voidaan paremmin järjestää työt valiokunnissa. Erittäin hyvä. Kohta neljä. Wat dichterbij te komen zitten. Haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsenelle pyydän, että istutte tänne lähemmäksi. pays. Vous avez le micro coupé. Goed, we starten met punt 4 en uh, zoals... Uh... Aloitamme kohdasta 4. Kuten jo puheenjohtajan ilmoituksessa totesin, koordinaattoreiden pyynnöstä. Haluaisimme antaa puheenvuoron välittömästi komission jäsen Semetalle. Hän voi kertoa tästä kirjeestä, joka koskee neuvoston vastuuvapautta. Tämä on vaikea asia. Meillä on parlamentin ja neuvoston välillä tässä selkkaus ja komissio ja komission jäsen voivat meille tätä asiaa nyt valottaa. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, Mr. Rapporteur, honorable members uh, of... Herra puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Sain kirjeen, jossa pyydettiin komission mielipidettä liittyen tilin tarkastukseen ja vastuuvapauden myöntämiseen kaikille toimielimille ja toisekseen varanhoitoasetukseen liittyen ja tulee ensimmäiseen kysymykseen. Ymmärrän, että molemmat toimielimet ovat samaa mieltä siitä, että tilinpäätös ei tarkoita sitä, että vastuuvapaus olisi automaattisesti myönnetty. Toinen kysymys, mitä tulee nyt varanhoitoasetukseen ja perussopimukseen, haluaisin tässä Haluaisin huomauttaa, että perussopimuksen säädösten mukaan ja varainhoitoasetuksen mukaan muiden instituutioiden täytyy osallistua selkeästi tähän prosessiin ja seurantaa täytyy antaa, mitä tulee vastuuvapauden myöntämiseen. Tämän prosessin aikana me seuraamme toimia, kuten tänäänkin. Komissio on yhteydessä muihin toimielimiin ja teemme yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että muut toimielimet ovat vastuussa ja vastuuvelvollisia omien budjetin kohtiensa hoidosta, mitä tulee varanhoitoasetuksen artiklaan 15 komissio toteuttaa omaa osansa budjetista ennen muita toimielimiä. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiota ei voida saattaa vastuuseen tämän budjetin osien toiminnasta tai toteuttamisesta, mitä tulee muihin toimielimiin ja niiden budjettiosuukseen. Tämän vuoksi komissio on sitä mieltä, että kaikkien toimielimien pitäisi tehdä yhteistyötä vastuuvapauden muutamisessa kunnioittaen perussopimusta ja sekundaarista oikeutta, joka tulee kyseeseen. Me luotamme ja toivomme, että vuoropuhelu tämän talon ja neuvoston välillä antaa uutta voimaa tulevaisuutta varten. Komissio joka tapauksessa tulee aktiivisesti osallistumaan tähän prosessiin voin vakuuttaa teille jälleen kerran, että voitte luottaa komission puolen yhteistyöhön. Dank u, eh, commissaris. Er zijn uh, een aantal... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Rova Aijala, hän on esittelijänä tässä ilman mikrofonia. En, haluatte kuulla, en, niin hän haluaa ensin kuulla muita jäseniä käyttää puheenvuoron lopuksi. EPPstä kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Here. Niin, ajattelin, että kuulisimme tilintarkastustuomioistuimet, onko heillä kommentteja ja kuulisimme sen ennen kuin voimme kun, ennen kuin puhun. En tiedä, mitä te oikein haluatte? Op vraag van de coördinatoren heb ik, eh, hebben we gevraagd aan de commissaris om op de raads... Koordinaattoreiden pyynnöstä haluaisimme kysyä komission jäseneltä, että hän voisi kommentoida tätä kirjettä, jonka hän on lähettänyt, joka koskee neuvoston vastuuvapautta. Puhumme tästä nyt. Annan neuvoston vastuuvapaus esittelijälle puheenvuoron myöhemmin. Ja, ja kun olemme saaneet kierroksen käytyä, annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle, komission jäsenelle ja esittelijälle. Tämä on pieni muutos kohta neljä josta ilmoitin eh, alussa. <laughs> Kiitoksia, on hyvä olla täällä kokouksen aivan alussa paikalla, niin kaikki yksityiskohdat, mutta sitten jätän väliin. Suort Ja. Geier, neuvoston vastuuvapaudesta sitten ajalle sen. Niin, hyvät kollegat, on kyllä huvittavaa, että kukaan ei halua sanoa mitään tästä kirjeestä. No. Niin, niin sinä halusit, mutta halusit myös kuulla toisen osapuolen äh, näkemyksen. No, muistutukseksi. Me päätimme täysistunnossa, että neuvostolle annetaan vastuuvapautta, kun ensitimme tyhjää, ja nyt meillä on toimielimellinen ongelma. Sosiaalidemokraatit, myös minä henkilökohtaisesti tietenkin tuemme sitä kantaa, joka meillä on täällä valiokunnassa aina ollut, että neuvosto on vastuussa budjetistaan tälle parlamentille. Sisällöllisesti tämä on ihan ok, mutta muodollisesti menettelyä ei ole riittävästi säädelty. Ja jos toimielin neuvosto lähtee siitä, että toimielimisti ja sopimuksellisesti tämä ei onnistu, niin sitten ollaan patitilanteessa ja siinä jo nyt ollaan. Minä luen komission ja sen Shemetan kirjeen niin, että siinä sanotaan, että kyllä tämä tämänhetkinen neuvoston hyvin omintakeinen tulkinta oikeudellisesta tilanteesta on, ei, ei toimi ja mekin olemme sitä mieltä, ja nyt meidän pitäisi pohtia sitä, miten me voimme viedä eteenpäin tätä asiaa. Nyt äh, tilanne on kiristynyt äärimmilleen, enempään ei voida mennäkään. Ja ehkä päätämme, että menemme äh, EU-tuomioistuimeen, mutta olisin hyvin varovainen suhteen. Muistutan siitä, että meillä on neuvoston lausuma siitä, että he haluavat neuvotella tästä meidän kanssamme. Ja nyt kysymys kuuluu, Baat, sinä kirjeessä neuvostolle myös kysyin, että mistä me oikeastaan neuvottelemme. Nyt kysymys on selvitetty riittävällä tavalla. Miten me saamme aikaan menettelyn, jossa me Eh, jonka me parlamentaarisena valvontaelimenä voimme hyväksyä ja samanaikaisesti eh, se sitoo neuvostoa menettelyyn, josta meidän on nyt sitten neuvoteltava ja nyt meidän on pohdittava, millaisin ehdoin ryhdymme näihin neuvotteluihin. Tämä on nyt meillä pöydällä. Kyllähän te tunnette tämän kirjeet, hyvät kollegat neuvoston hallinnolta, ei kun puheenjohtajavaltiolta saimme itse asiassa kirjeen vielä näistä keskusteluista, joita käymme. Ja neuvosto tulkitsi asian niin, että emme nyt oikeastaan tiedä, mitä te haluatte, koska kysymys siitä, miten me mm, luomme tämän menettelyn omalta osasta, osalta, me ei ole selvää neuvostolla, niin sitten meidän täytyy se selvittää. Ja sitten meidän täytyy yrittää määritellä tavoitteita, oli kyse sitten yhteisymmärrysmuistiosta tai mistä muusta ja mitä voidaan tehdä ehkä. Sopimuksen muutoksia on tulossa, ehkä sitä mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää, mutta se, että olemme oikeassa, sitä täällä ei kukaan ilmeisesti kyseenalaista, mutta politiikassa täytyy ei vain olla oikeassa, vaan myös saada oikeutta. Eh, woordmeldingen van mevrouw Grisle en eh, de heer puheenvuoron? Alvin natürlich... Um, niin, kiitoksia. Eh, hyvä kollega Kaija, tämä aika on jo päättynyt. Meillähän on oikeusmenettelyjä ja nyt kysymys komission jäsenelle oli se, että onko hän samaa mieltä äh, tästä oikeuden tulkinnasta kuin neuvosto. Tämä oli meidän kysymyksi komissaarille ja komissaari vastasi, että komissio ei ole samaa mieltä. Tämä on nyt kaikkein tärkeintä, koska muuten, jos komissio olisi ollut samaa mieltä, niin sitten meidän olisi pitänyt neuvotella neuvoston vastuuvapaudesta yhdessä komission vastuuvapauden kanssa, mutta nyt en ole niin pessimistinen, voimme käsitellä kummatkin menettelyt erikseen. Se on minun mielestäni hyvä viesti myöskin komissiolle. Jos äh, käsittelemme nämä asiat erikseen, niin sitten meillä on neuvoston ja komission vastuuvapaus erikseen pöydälle. Ja tässä on menettelyt, me esitämme kysymyksiä neuvostolle. Jos neuvosto ei vastaa, niin sitten toistamme tilanteen samalla tavoin kuin viime vuonna. Eikä minulla ole henkilökohtaisesti mitään ongelmaa sen suhteen, koska tämä on meidän oikeutemme ja siksi meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin järjestää tämä. Sitten meidän täytyy katsoa, että kuka tätä kestää pidempään julkisuudessakin. Ja nämä ovat aina aiheita, joita meidän on keskusteltava kollegojemme kanssa kansallisissa parlamenteissa ja siksi Vieläkin vaatin sitä, että me tarvitse mitään erillistä rauhansopimusta neuvoston kanssa. Nämä ovat asioita, jotka ovat pöydällä. Ne ovat tärkeitä myöskin neuvotteluissa varainhoitoasetuksesta. Ja tässä on aivan selvää, että neuvosto on vastuussa meille ja jos se sitä, sen kieltää, niin sen on kiellettävä se myös julkisuudessa, mutta eihän se sitä kiellä se sanoo olevansa vastuussa ainoastaan komission budjetin sisällä ja komissio kieltää tämän ja nyt olemme tänään kyllä mielestäni tässä asiassa päässeet eteenpäin. Se on ainakin minun mielipiteeni. Ja loppuun täytyy vuoden 2010 budjettiesittelijän selvittää ja sitten katsotaan, kuka tässä kestää pidempään. Ja, der Rat wird weiter so machen selbst wenn wir das gleiche Verfahren. Neuvosto jatkaa, vaikka käyttäisimmekin samaa menettelyä kuin vuonna 2009. Mutta hyvä komission jäsen Shemeta, emme voi enää Meillä ei ole enää varaa tähän, hyvät kollegat. Neuvosto on tietoisempi näistä keinoista, joita neuvosto käyttää tänään ja on käyttänyt ja käyttää tulevaisuudessa. Meillä on nyt komission näkemys asiasta, mutta se ei kuvasta komission oikeudellisen yksikön näkemystä tietääkseni. Se ei ole vielä ottanut kantaa, koska komissio on varauksellinen. Komissaari on rohkea, onnittelen siitä, mielestäni se on hyvä asia, mutta olen eri mieltä kollega Gajerin kanssa yhdessä asiassa. Minä kyllä nyt harkitsisin EU-tuomioistuinta. Tämä kysymys ei ole uusi. Tämä kysymys on sellainen, että olemme se jo kauan tunteneet. Neuvosto kikkailee ja tulee sitä tulevaisuudessakin tekemään. Ja tämä asia on oikeudessa selvitettävä. Korollega Kreslekin sanoi, että tuo aika on nyt päättynyt. Meillä on oikeusmenettely ja jos neuvosto ei ota selkeästi otti kantaa. Me täällä edustamme kansalaisia, neuvosto edustaa instituutioita, valtioita. Eh, jos me häviämme tuomioistuimessa, sitten häviämme, mutta ainakin asia on sitten selvä. Meidän pitäisi vakavasti keskustella tästä myöskin tämän komission jäsenen poliittisen lausunnon jälkeen. Dank u. Uh, nog woordmeldingen buiten de Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä esittelijän lisäksi? Siinä tapauksessa esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kom- kom- eilistä kollegaa, joka herätti muut ryhmät, koska niin kuin tämä vastuuvapaus eilen meni, niin tämä meidän lähestymis... Taka viime vuonna meni, niin tämä meidän lähestymistapamme on nyt erilainen niin, että voitaisiin parantaa tätä yhtä kohtaa. Haluaisin kiittää komission jäsen Semeta hänen vastauksestaan. Kollegat ovat ehkä tyytyväisiä. Minä en ole niin tyytyväinen, koska teen komission kanssa yhteistyötä muillakin tahoilla, joilla pyrimme vahvistamaan komission mahdollisuuksia päästä nurkasta ja taistella keskellä areenaa usein teemme työtä kolmijakoisesti komissiolta. Aina pyydämme sitä, että komissio auttaisi löytämään ratkaisuja eikä sanoisi ainoastaan, että se ei vastusta. Emme haluamme kyllä enemmän. Haluaisimme, että komission yksiköt todella auttaisivat parlamenttia tässä asiassa neuvoston suhteen, koska se vahvistaisi Euroopan eh, instituutioita, parlamenttia ja komissiota. Ja tästä on kysymys. Haluaisin pyytää komission jäseneltä lisää. Tämä on tietenkin hyvä lähtökohta, tämä kirja, jonka lähetitte, ja joka, jossa oli myös oikeudellisen yksikön kanta, mutta olisi hyvä saada vielä parempaa välineellistä tukea. parenta olisi parannettava komission hallintoa ja ottaa huomioon parlamentin päätökset niin, että voisimme vaatia näitä asioita neuvoston vapaudessa. Sitten haluaisin todeta, että tässä nykyisessä tilanteessa eri ryhmiä kuultua, niin minusta tällä hetkellä olisi parempi, että ei mentäisi tuomioistuimeen, niin kuin neuvostokin on ehdottanut. en minä pidä tätä niinkään aggressiivisena eleenä, vaan toisinpäin. päin että saataisiin pohdinta aikaan. Toivon, että me emme olisi niitä, jotka iskevät kahteen kertaan, koska sitten meitä ei enää kuunnella. Minä haluaisin pyytää, että katsotaisiin, onko nyt todella niin, että neuvosto tässä tilanteessa ja ottaen huomioon hyvin kielteinen tilanne varanhoitoasetuksessa parlamentin kannalta, muistan ainakin näin, meille sanottiin tässä hyvin voimakkaasti ei ja, ja varainhoitoasetusta olemme työstäneet meille ehkä sanotaan uudestaan. Ei, minusta olisi parempi tehdä työtä rakentavasti, jos kollegat tämän suovat. Jos ei se onnistu, niin sitten toistetaan viime vuoden harjoitus, mutta jos nyt moneen kertaan toistetaan sama ele ilman mitään tuloksia, koska voi olla, että meidät vain jätetään syrjään, niin en tätä kannata minä osittain tämän toimielimen vastuuhenkilönä en halua olla siinä roolissa, että jälleen kerran tehdä tämä sama eleneuvostoa päin ja, ja sitten sitä ei ollenkaan huomioida. Olisi parempi tarkistaa tämä asia ja pyytäisin, että komission ja sen semeitä vielä ponnistelisi ankarammin eikä ennastaan tunnustaisi, että teemme hyvää työtä, koska tarvitsemme enemmän tukea täällä parlamentissa nyt juuri. On vahvistettava toimielimiä ja se edellyttää, että komissio on tukea enemmän liikennealallakin näin tekee. Toki neuvostolta tulee voimakkaita reaktioita, mutta silti onnistuimme. Nyt kokeilemme, millä tavalla komissio voisi meitä vahvemmin auttaa, niin tässä saataisiin tuloksia. Pyytäisin Semetalta lisää tukea tässä harjoituksessa viime vuoden tietojen pohjalta. Todella toivon, että emme tekisi samalla tavalla kuin viime vuonna niin, että vastauksena on vain, vain murskaava hiljaisuus ja, ja välinpitämättömyys. Ja ennen kuin mentäisin tuomioistuimeen, otan huomioon, että neuvosto on tässä, olisi niin voinut tehdä, että se ei tehnyt näin, joten en nyt halua mitään aggressiivisuutta, vaan pikemminkin pohdinta-aikaa ja todella toivoisin, me toista taas tätä samaa. Tiedämme kyllä, mitä tapahtuu. Meidän pitäisi olla luovumpia, luovempia, se auttaisi meitä. Goed, dat is een eh, klaar standpunt van de rapporteur. Er is een vraag aan de heer Semeta. Hij zal daar straks op antwoorden. Todella selkeä kanta esittelijältä tähän komissio vastaa välittömästi. Sitten vielä puheenvuoro Baltisille. Eh, iš tikrųjų jau keletą eh, posėdžių diskutuojam apie Euroopan tarybos ataskaitą. Tämä aihe on meitä työllistänyt jo kauan aikaa Meillä on ollut paljon keskusteluja aiheesta. Emme voi enää odottaa hyvin kohteliaasti Tässä komission jäsen antoi muutamia huomioita ja sanoi, että he eivät voi neuvostoa tässä komentaa. Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentilla on tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Ja uskoisin, että meidän pitäisi tehdä päätös, jotta voisimme tässä varanhoitoasentusta muuttaa. Tämä tekisi asiat paljon selkeämmiksi, toimintatapa olisi selkeämpi, ja jos neuvosto ei tähän suutu, suostu, niin muitakin mahdollisuuksia on olemassa, kuten tässä kollega sanoi. Meidän pitäisi antaa tällainen poliittisen tahdon ilmaisu me emme ole voineet toimia toisin. Meidän pitää tässä poliittinen tahto ilmaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Gressle. Vielleicht bin ich heute ja noch nicht ganz zu... Ehkä minä en nyt ole ihan eh, eh, täydessä ymmärryksessä tänään, mutta minä en nyt oikein ymmärtänyt, mitä kollegat haluavat. Meillä on menettelyjä käytössä. Meillä on asetus, varainhoitoasetus, Tämän astista menettelystä voi kyllä lukea, että neuvosto on vastuussa meille, se ei sitä huomioi. Joko tämän voi jättää huomiotta tai sitten menee tuomioistuimen eteen, mutta mitään muuta ei voida tehdä. Minun mielestäni meidän pitää jatkaa niin kuin tähän asti. Esittelijä lähettää kyselylomakkeen, koska ö, mitä muuta vaihtoehtoja meillä on muut sopimukset neuvoston kanssa eivät minun mielestäni käy. Ja minusta tämä on periaatteellinen kysymys, tämä vastavuoroinen budjetin arviointi ei käy, koska sopimuksissa lukee ihan selvästi, että me olemme vastuuvapaus toimielin, niin siellä lukee ja siksi haluaisin nyt komission oikeuspalveluyksikön juridisen lausunnon en haluaisi sitä jättää huomiota. Ja minä nyt todellakin pyydän komission oikeudelliselta yksiköltä lausunnon. Teidän kannanottavat ovat mukavia, mutta me tarvitsemme oikeudellisen lausunnon seuraavaa vaihetta varten. Ja siksi pyytäisin, että että meille lähetetään kyselylomake luonnosta, ja että meille kerrotaan sitten mm, määräajat, koska kyllä me EPP-näkin olisimme mielellämme esittäneet kysymyksiä. Wilt, wil, wilt u... Uh... Øh, Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei ilman mikrofonia. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle, koska te ja Gressle esititte hänelle kysymyksiä, joten päätän tämän kohdan. Esittelen osalta komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Huomaan, että tämä asia on erittäin tärkeä tässä keskustelussa. Ja uskoisin, että Euroopan parlamentin ja neuvoston pitäisi löytää ratkaisu, joka on sellainen, että molemmat osapuolet voivat sen hyväksyä. Komissio on mielipiteensä antanut ja minun täytyy sanoa, että vaikka tämä on poliittinen kanta, sitä komission oikeudellinen yksikkö tukee. Eli kyseessä ei ole vain poliittinen lausunto. Ja olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että kaikki toimielimet ovat vastuullisia, kun me keskustelemme vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston ja komission osalta. Pitää olla varovaisia siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla. Komissio ei voi olla vastuussa ellei se pysty hyvin tarkan tilintarkastus ja tarkastusjärjestelmän kautta toimeenpanemaan muita toimia, jotka ovat tärkeitä ja välttämättömiä, kun hyvä taloudellista hallintotapaa halutaan noudattaa. Tämä on hyvin tärkeää, mutta tietenkin olen myös sitä mieltä, että parlamentti ja neuvosto ovat ne tahot, jotka perussopimuksen säädösten mukaan tässä toimivat ja heidän pitäisi toimia yhteis- yhdessä niin, että saataisiin aikaan jonkinlainen ratkaisu begrijp uw uitleg, maar er was een, een eh, expliciete... komission jäsen, ymmärrän tämän, mutta täällä oli hyvin erityinen kysymys eh, edustaja Gresleltä. Sanotte, että tämä on poliittinen keskustelu, poliittinen sopimus. Toki näin on teidän taholtanne komission jäsenenä. Te pohjaatte oikeudelliseen lausuntoon, Rova Gressle kuitenkin on kysynyt teiltä nyt hyvin yksityiskohtaisesti, voisimmeko saada tämän oikeudellisen lausunnon, voisimmeko sen saada? tämän oikeusperustan, jonka pohjalta te annatte näitä poliittisia lausuntoja? No, it doesn't work like that. Se ei toimi näin. Tämä oli poliittinen lausunto, joka oli valmistettu ja ja jota oli koordinoitu yhdessä komission oikeudellisen yksikön kanssa. Näinhän tämä toimii. Meillä ei ole erillistä oikeudellisen yksikön mielipidettä tästä kysymyksestä. Tämä lausunto, jonka tein omassa kirjeessäni, mitä tulee lainsäädännön tulkintaan, on sellainen, että se on laadittu koordinoidusti oikeudellisen yksikön kanssa ja meidän kanssamme siis komissiossa. Frau Gressle en dan rapporteur. Edustaja Gressle sitten esittää. Deutschland gibt ein Sprichwort, das heißt... Saksassa on sananlasku, jonka mukaan joka kirjoittaa, hän jää paikalle. Minä eh, katson täällä kaikki, sana, kaikki asiakirjan, enkä löydä täältä mitään kirjallista. Tämä on vakavaa. En minä voi minkään suullisen lausunnon pohjalta mitään sanoa. Milloin me saamme jotain kirjallisesti? collega Chachimarkakis en dan de rapporteur. sen jälkeen esittelijä ja tämän jälkeen päätämme tämän kohdan, koska meillä on vielä tärkeä kohta. Tilintarkastustoimistoinkin on täällä sitä varten läsnä. No niin, sitten käsiä nouseekin. Anna nyt puheenvuoron kyllä kaikille. Hatsimarkkaakis. Niin komission kirjahan on olemassa. Komission jäsen sanoi, että hän kirjoitti kirjeen, josta hän sopii oikeudellisen yksikön kanssa, eli meillä on jotain kirjallista. Tämän kirjan voi sinulle antaa. Komission jäsen lähetti meille kirjeen. Tämä kirja on hyvin diplomaattinen, osittain vaikeasti ymmärrettävä, mutta periaatteessa se sanoi, että me olemme oikeassa. Piste mutta se ei ole ihan selkeästi eikä sataprosenttisesti, vaan hyvin diplomaattisesti muotoiltu. Nyt minun kysymykseni, yhteydessä sinun kysymykseesi. Ymmärrän, ettei tule mitään lisäkirjettä tai lausuntoa. Oikeusmenettelyissä toimielinten välillä käy niin, että jos ei uutta lausuntoa tule, niin sitten tämä oikeuskiista, tämä on oikeuskiista parlamentin ja neuvoston välillä, pitää selvittää siellä, missä vastuualueet ovat. Komissio ei jatka enää, joten meidän on mentävä tuomioistuimen eteen. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, tai sitten jatkamme kuten tähänkin asti, kuten Inge sanoo, näin voimme tehdä. Julkisuudessa ei ole laisinkaan kiinnostuneita tästä, ja neuvosto pohjaa sille, mutta me emme voi jatkaa näin. Ja Ajali Senderin ja Balchitisin lausunnoista kuulin ihan selvästi, että meidän on nyt mentävä seuraavaan vaiheeseen. Eli nyt meidän on pyydettävä tuomioistuimen lausunto. Ja meidän on katsottava, millaisia menettelyjä meillä on käytössämme, koska komission jäsen aivan selvästi sanoi, että tässä kaikki hän ei tule meille enää mitään muuta kirjallista lausuntoa antamaan. Edgar? Geyer. Also keiner hat gesagt, dass... No kukaan ei sanonut, että me vain lopetamme eh, neuvoston vastuuvapaus eh, menettelyn. Kyllä me tietenkin jatkamme tätä menettelyä, kuten ennenkin. Kyllä kollega Gressi voi olla ihan rauhassa ja me emme nyt päätä sitä tähän. Mutta nyt meidän katsottava, miten me ratkaisimme parhaalla tavalla tämän toimielinten välisen kiistan sillä tavoin, että se on meidän etujemme mukaista. Ja täytyy sanoa, että on meillä muitakin vielä ratkaisuja. Kyllä tätä kiistaa voidaan ehkä vielä kärjistää vähän. Ensinnäkin me varmistimme, että seuraavana vuonna ensimmäistä kertaa puheenjohtajavaltion edustajat tulevat tänne valiokuntaan ja heille he sitten kerromme näistä meidän pikkumurheistamme. Ja Tanskan hallitus, Pohjoismaiden hallitukset ovat sellaisia, joiden perinteenä on suuri avoimuus. Eli mahdollisesti meillä on sitten puheenjohtaja valtio, joka enemmän tulee meitä vastaan kuin tähän mennessä. Minun mielestäni Puolan puheenjohtajavaltio on toiminut varsin oikeudenmukaisesti, mutta ehkä heillä on ollut muitakin prioriteetteja me voimme esittää vielä yhteisen parlamentaarisen kysymyksen. Minulla ei ole mitään ongelmaa siinä, että esitämme sen koko valiokuntana tai kaikki koordinaattorit eh, niin, että korostamme, että tämä ei ole vain joidenkin harvojen harrastus. Me voimme esittää suullisia kysymyksiä täysistunnossa, sitäkään emme ole vielä hyödyntäneet. Voimme mennä vielä pidemmälle. Me emme oikeastaan, meillä ei ole varsinaista ristiriitaa keskenämme. Me keskustelemme siitä, että mitä välineitä meillä on työkalupakissamme, joita voimme käyttää. Ja nyt minne ehdotukseni oli se, että me vielä hyödynnämme kaikki mahdolliset välineet. Siinä kaikki. Goed, dan geef ik nu het woord aan de commissaris en dan... Hyvä, sitten komission jäsen ja tämän jälkeen lopuksi esittelijälle. I just want uh, to Haluaisin vain vahvistaa sen, mitä sanoin aluksi. Te ja teidän valiokuntanne puheenjohtaja pyysi tästä asiasta meidän mielipidettämme. Ja me esitimme tämän kannan kirjallisesti. Olen allekirjoittanut kirjeen ja esitin sen tälle valiokunnalle. Ja uskon, että näin parlamentti ja neuvosto tämän jälkeen heidän pitäisi löytää perussopimuksen vaatimusten mukaisesti yhteinen ratkaisu tälle. En usko, että tällä hetkellä olen sellaisessa tilanteessa, että voisin tarjota teille enempää, enempää kuin mitä olen jo tarjonnut. Goed, dan uh, het afsluitend uh, woordje van... Uh... Hyvä. Sitten lopuksi esittelijä, olkaa hyvä. Si, eh, gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita. Uskon, että tästä tulee hyvin kiinnostava keskustelu. Pyytäisin tietenkin teiltä samanlaista äh, mahdollisuutta kuin Rivellini sai viime vuonna päätyen siihen tulokseen, mihin päätyi, joten minä ja Gajer yritämme tätä myös Toki tässä on pitkä päätösmenettely, mutta jossakin vaiheessa kuitenkin pääsimme aika eteenpäin. En tiedä, onnistuuko se nyt unohtamatta mitään näitä välineitä, jotka muistu, joista muistutettiin mukaan lukien tuomioistuimen meneminen, vaikka minä en kyllä mielelläni näin järjisin aseisiin heti ryhtyisi. Sitten aivan selvästi sanoakseni herra Semeta, me luimme kirjenne, Siinä oli nämä kysymykset, jotka teille esittimme ja ymmärrän, että teillä oli tässä oikeuden perusta ja oikeusyksikön lausunto taustana. Minä teen työtä liikennealalla ja olemme yhteispäätösmenettelyn kanssa tekemisissä koko ajan ja näin olen olen tottunut siihen, että kun neuvosto ja parlamentti saavat hyvin erilaisia ajatuksia tai eivät ole yhtä mieltä, niin komission tehtävä on auttaa näitä kahta toimielintä löytämään ratkaisu. Tätä pyydän teiltä nyt. Sanotte täällä kirjeessä, että komissio, komissiosta olisi hyvä, että jatkettaisiin tätä mekanismia, jossa parlamentti antaa vastuuvapauden ja näin ollen velvoit edellyttää muilta toimielimiltä. Anteeksi vain. ja vaati siis nämä, tätä avoimuutta ja tilejä muilta. Haluaisin pyytää, että sanoisitte yksiköillinen, että, että on löydettävä samalla tavalla kuin toisilla alueilla on löydetty välineitä ja ajatuksia ja tapoja, joilla voitaisiin auttaa meitä eteenpäin parlamentti pyytää sitä tässä tapauksessa ja todella pyydän, että auttaisitte meitä pääsemään eteenpäin, koska te kerran komissiossa toivotte tätä, niin me edelleen vaadimme sitä, että saisimme muilta toimielimiltä, saisimme annettua vastuuvapauden. Tarvitaan kapasiteetti ja pyrimme parantamaan välineitä, jotta parannettaisiin vastuullisuutta ja tilinpitoa komissiossa ja muissa elimissä sitten pyydän, että emme etä tätä nyt tähän, vaan tämän lauseen pohjalta, jonka kirjassanne esitätte, jossa toteatte, että on edelleen toivottavaa jatkaa näin, niin on hyvä, että teemme yhteistyötä, koska parlamentista teiltä pyytää. Joten pyydän, että pyydän esittelijänä, että autatte meitä kehittämään uusia välineitä tai parantamaan entisiä niin, että voisimme päästä eteenpäin neuvoston kanssa, ainakin ennen kuin nyt tässä tuomio on tuomioistuimen puheille mennään. Kiitoksia. Dank u. Dan stel ik voor dat we dit punt hier, eh, hier afsluiten. Kiitoksia. Nyt varmaankin voimme päättää tämän kohdan. koordinaattorinen kokouksessa suljetun ovin puhumme tästä sitten lisää. Tämä oli julkinen kokous lopusta. Keskustelemme myöhemmin suljetuin ovin. Nyt siirrymme todelliseen kohtaan neljä. Vastuuvapaus 2010. Ravakka Julet, tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kajulaide, siis Kajulaide, hän antaa ensimmäisenä esityksen. Pyydän, että puhutte 7-8 minuuttia ja näin komission jäsenellekin jää aikaa. Ja tämän jälkeen annan puheenvuoron esittelijä Fielnerille. Kersti Kaljulaid siis, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia, hyvä äh, puheenjohtaja, hyvät jäsenet, äh, hyvä komission jäsen mahdollisuudesta esitellä teidän valiokunnalle lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta vuoden 2010 varainhuoltovuodesta. Haluan antaa teille läheen yleiskuvauksen äh, vuosikertomuksen luvusta yksi vuosikertomuksessa 2010 tarkastuslausuman rakenne on erilainen, sisältö ei kuitenkaan ole muuttunut. Vuosikertomus antaa vielä lausuman vuoden 2010 tilien luotettavuudesta sekä tilien perusteena olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tämä tarkoittaa siis tuloja, sitoumuksia ja maksuja lausunto tilien perusteena olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta on ainoa kielteinen lausuma. Silloin kun on kielteinen tai huomautuksia sisältävä tarkastuslausuma, virheiden vaikutuksen määrällistäminen on vaatimus uusien tilintarkastusstandardien mukaisesti. Siksipä tilintarkastustuomioistuin arvioi arvioidun kokonaisvirhetason koko budjetille. Tämän lisäksi, jotta meillä olisi tarkempia kvantitatiivisia indikaattoreita, virheasteet jokaisessa se toimintalohkoa kohden annetaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kun tämä tieto tulee tähän koko lausuntoon, niin se on kuitenkin pohjana ainoastaan johtopäätöksille per toimintalohko. Nämä johtopäätökset ovat, niillä indikoidaan ongelmallisia kohtia budjetissa. Luvun yksi liite antaa yksi yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten tilintarkastustuomioistuin laskee määrälliset indikaattorit ja 95 prosenttisen varmuusvälin. 2010 kertomus antaa tietoja suurimmista toimintalohkoista maatalous ja luonnonvarat sekä kohesio, energia ja liikenne laajennettujen otantojen kautta. Nyt haluaisin mm, kertoa teille tämän vuosikertomuksen pää viestit, kuten puheenjohtaja Kalderakin teille jo esitteli 10. marraskuuta. Pääviesti, ensimmäinen pääviesti on tilien luotettavuus. Tilintar- tuomioistuin on päättänyt neljättä kertaa, että Euroopan unionin tilit antavat hyvän kuvan tai todenmukaisen kuvan sen rahoitusasemasta ja kassavirroista. Kuitenkin tuomioistuin on korostanut tällä kertaa komission, muutoksia komission tilintarkastustoimintaan eh, liittyen rahoitusjärjestelyn välineisiin. Näitä välineitä on lisätty eh, huomattavasti, tai maksuja näihin välineisiin on lisätty, ja näitä pidettiin alun perin eh, menoina, ja siksi alun perin eh, saatiin se vaikutelma, että näiden maksujen käyttö oli hyvin perusteltua edunsaajien taholta. Komissio eh, ajoissa korjasi olennaiset ongelmat eh, tileissä vuosille 2010. Tuomioistuin on myös huomannut, että erittäin tärkeä osa komission maksuista tulevat ennakkoina ennakkorahoitusta varten kustannuksille, jotka syntyvät myöhemmin. Näiden ennakkomaksujen määrä on lisääntynyt, siksi on todella tarpeen parantaa tilinpäätöksiä, jotta voidaan vähentää riskejä varainhoitoon. Toinen pääviesti vuosikertomuksessa liittyy tilien säännönmukaisuuden. Tulot ja sitoumukset se ei ollut olennaisia virheitä kuten edellisinä vuosina, mutta maksuissa oli olennaisia virheitä ja arvioitu virheaste oli 3,7 prosenttia koko EUn eh, menoille. Tämä nämä määrälliset virheet sisältyvät julkisten hankintojen sääntöjen rikkomuksiin, hankkeisiin tai edunsaajiin, jotka eivät voineet saada tukia tai väärin laskelmiin liittyen yhteisrahoitushankkeisiin tai suureksi ilmoitettuihin maanviljelysalueisiin. vuonna 2010 sellaisten maksujen määrä, joissa ei ollut laisinkaan virheitä, oli 64 prosenttia. Kolmas viesti liittyy kohesio-, energia- ja liikennetoimintalohkoon, jossa on eniten virheitä 7,7 prosentin arvioitu virheaste, joka on nousua vuoteen 2009 verrattuna. Tämä nousu liittyi myöskin virheiden ähm, tiheyteen. Melkein puolissa maksuissa oli tällä kertaa virheitä. Äh, tuomioistuin huomasi, että, että jäsenvaltiolla on riittävästi tietoja tunnistaakseen nämä virheet. Tämä kielteinen muutos johtuu ähm, menojen määrän lisääntymisestä. Se nousi 23-38 miljardiin. Kun on kyse jaetusta hallinnoista, tilintarkastustuomioistuin epäsuorasti tarkastaa myös jäsenvaltioita. Kuitenkin äh, tilintarkastus on suunniteltu niin, että tuomioistuin voi tehdä ähm, vuosittaisen kokonaisarvion menojen laadusta toimintalohkoittain. Se ei pysty tarkastelemaan asiaa jäsenvaltioittain tarkastuslöydökset ovat varsin vakaat ja tämä on neljäs pääviestimme. Virheaste maataloudessa ja luonnonvaroissa on 2,3 prosenttia vähän yli olennaisuusrajan. Toisaalta tilin tarkastustuomioistuin oli riittävästi tietoa voidakseen sanoa, että suorat maksut IAX-järjestelmän kautta, joka on noin 70 prosenttia maatalousmenoista, olivat olennaisista virheistä vapaita, vaikkakin maatalouden kehi- maaseudun kehityksessä on vielä vielä virheitä. Mitä tulee tutkimukseen ja ulkoiseen toimintaan, kehitykseen ja laajentumiseen, niin näissä ei ollut olennaisia virheitä. Kuitenkin väliaikaisissa maksuissa oli olennaisia virheitä. Ainoastaan korvaamalla kustannuksia komissio pystyy arvioimaan, onko sääntöjä noudatettu ja hallintomenoissa ei ollut olennaisia virheitä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tämä oli hiukan lyhempi versio siitä kuin minkä lähetin teille kirjallisena. Kiitoksia tästä erittäin kiinnostavasta esityksestä. Se oli hyvin täsmällinen. Sitten annan puheenvuoron komission jäsenille vastaamista varten. Thank you, Chair, Honorable Member. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, ruokailijan esittelijä. Haluaisin keskittyä tänään pääkysymyksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on tuonut eteen, ja haluaisin tuoda esiin, mitä ponnistuksia on tehty erityisesti kohesiopolitiikassa, jotta virheiltä vältyttäisiin tai niitä vähennettäisiin, ja haluaisin seuraavan ohjelmajaksoon keskittyä Euroopan unionin budjetin toimeenpano niillä alueilla, jossa vastuu jakautuu jäsenmaiden kanssa, on monimutkainen asia, enkä ajattele, että nykyiset hallintokontrollijärjestelmät tällä jaksolla ovat kyseenalaistettuina. Pääongelmien lähde on se, että kansalliset viranomaiset ovat väärin toimenpanneet sääntöjä. Tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että jäsenmailla oli tarpeeksi tietoa saatavillaan, jotta ne olisivat voineet tunnistaa ja löytää virheitä, joita oli 58 prosentissa transaktioista. Tämä on hyvin huolestuttavaa ja tällaista tilannetta ei voida hyväksyä. Voin vakuuttaa teille, että toin selkeästi jäsenmaille esiin vastuullisuuden heidän vastuullisuutensa ECOFIN kokouksessa viime viikolla keskustellessamme. Vuonna 2010 komissio on jäädyttänyt maksut kaikkiin niihin ohjelmiin, joissa toimintakertomuksissa oli ongelmia. Ja Tämä koskettaa muitakin ohjelmia kuin niitä, kun tilintarkastustuomioistuin oli tuonut esiin. Vuonna 2010 komissio on keskeyttänyt 49 aluekehitysrahaston ja 14 sosiaalirahaston ohjelmaa näihin ongelmiin liittyen. Komission ohjelma vuodelle 2011 on tiukka esimerkiksi ähm, regiopääosaston pääosaston ohjelmista on jäädytetty 86 maksujen osalta ja yksi on tällä hetkellä harkinnan alla. Mitä tulee ennaltaehkäisyyn, komissio tekee yhä edelleen tarkastuksia niissä ohjelmissa, joissa on suuri riski vuosina 2011 ja 2012. Tämän lisäksi hiljattain tehdyt analyysit riskeistä kohesiopolitiikan alalla vuosina 2006 ja 2009 antavat meille tietoa siitä, minkä tyyppisiä riskejä virheiden suhteen saattaa olla. Maantieteellinen analyysi on tuonut esiin tiettyjä asioita liittyen ongelmiin eri ohjelmissa. Komissio keskittyy tämän vuoksi ponnistelunsa näihin kaikkiin heikkoimpiin toimijoihin, jotta voisimme tukea heitä ja saada heidät takaisin oikeille raiteille. Toinen ennaltaehkäisevä toimi keskittyy vuosiraportteihin, joita jäsenmaiden viranomaiset antavat. Tätä on alettu vuodesta 2010 toimeenpanna. Komissio arvioi, että tämä uusi velvollisuus antaa lisää varmistuksia ja tietoa, mitä tulee jäsenmaiden viranomaisten tapaan toimeenpanna kohesiopoliittisia ohjelmia tällä kaudella. Rakennerahastosäädöt vuosille 2007-2013 ovat yksinkertaistettuja, mitä tulee maksuihin. Komissio on antanut yksityiskohtaiset ohjeet, mitä tulee toimeenpanoon ja auttaa koulutuksessa ja informaation antamisessa jäsenmaiden tasolla. Ja näitä vaatimuksia, mitä tulee uudelleenarvioitiin ohjelmiin, on yksinkertaistettu. Tarkoituksena on parantaa maksujen absorptiota ja vähentää riski, riskiä virheille. Voisin nyt puhua ohjelmien tulevaisuudesta komissio haluaa tehdä kohesiopolitiikasta Euroopan unionin tärkeintä investointipolitiikka, mitä tulee 2020 strategiaan. Näiden toimien toimeenpano tulee olemaan hyvin tärkeää, jotta voisimme parantaa Euroopan unionin rahastojen käyttöä pyrimme keskittymään siihen, että seuraavan sukupolven ohjelmat keskittyvät kumppanuussopimuksiin jäsenmaiden kanssa. Nämä sopimukset tekevät mahdolliseksi seurata edistymistä ja varmistaa, että prioriteetit, esimerkiksi hyvä taloudellinen hallinto ja työpaikkojen ja kasvun tukeminen täyttyvät. Komissiolla on uusi puitteisto, joka perustuu vuosittaiseen tilintarkastukseen ja saamme kansallisista viranomaiselta tässä tietoa. Nämä uudet toimet, mitä tulee eh, tietojen antamisen, tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden viranomaiset menettävät tuen, elleivät he täytä vaatimuksia, joita heillä on komission, komissiolle annetun tiedon suhteen. Vuoden 2010 vastuuvapauden myöntämiskeskustelun alussa kävi ilmi yksi hyvin tärkeä asia, ja kyseessä ovat rahoitusjärjestelyä koskevat välineet. Näitä välineitä voidaan käyttää eh, PK-yrityksissä, urbaanin kehityksen alalla ja energiatehokkuuden tukemiseen. Komissio jatkaa jäsenmaiden tukemista, jotta voitaisiin varmistaa, että näitä välineitä käytetään oikein selkeät ohjeet ja parhaiden käytänteiden suositukset on laadittu tällä alalla. Ongelmat, joita tilintarkastustuomioistuin huomasi näiden välineiden yhteydessä, ovat sellaisia, että ennen vuonna 2010 tilinpäätöstä näihin ongelma-alueisiin on puututtu. Komissio tulee systemaattisesti seuraamaan tietoa, jota jäsenmaiden viranomaiset antavat edeltä tietoa, tullaan esittelemään ensi viikolla täysistunnossa Strasbourgissa. Komissio tulee tarkasti seuraamaan rahoitusjärjestelyvälineitä tiettyjä tietyissä jäsenmaissa tulevaisuudessa meillä tulee olemaan mahdollista saada näiden välineiden toimeenpanosta tarkkaa ajantasaista tietoa. Nyt voisin puhua jäsenmaiden tasosta. Nykyinen vuosiraporttijärjestelmä ei tuo tarpeeksi varmuutta, mitä tulee jäsenmaiden oikean toimeenpanoon ohjelmien suhteen. Me emme aina saa tarvittavaa tietoa. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä muutoksia, jotta voisimme vahvistaa jäsenmaiden vastuullisuutta ja täyttää perussopimuksen vaatimukset. Komissio on tehnyt suosituksia vuosittaisissa lausunnoissaan. Nämä vuosiraportit, joita tullaan antamaan, tulevat kattamaan kaikki toiminnan alat, ja ne tulevat ovat samanlaisia kuin maatalousalalla onnistuneesti annetut raportit. Me teemme mahdollisesti jäsenmaille tukea poliittisesti näitä hallinto, vuotuisia hallintoraportteja. Ja tarkoitus on toimia tehokkaasti ja merkittävästi merkityksellisesti. Luotan siihen, että vuoden 2010 vastuuvapauden myöntämismenettely tulee olemaan hyvin menestyksellinen meille kaikille. Yhteenvetona voisin sanoa muutamia sanoja, mitä tulee artiklaan 864 varanhoitoasetuksessa. Olemme keskittyneet petoksien torjumiseen ja eri virastojen hallinto toimiin, jotta voisimme löytää heikkoukset. Komissio on tehnyt tiettyjä toimia. Meillä on petosten vastainen suunnitelma kaikkien virasto ja valmistelemme uusia turvallisuussääntöjä. Komissio käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, jotta voisimme yhdistää tämän tietoturvapolitiikan. Komissio huomaa kuitenkin, että tiettyjä muutoksia voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun varainhoitoasetusta on muutettu. Mitä tulee IT-kysymyksiin? Euroopan äh, komissiolla on uusi IT-alan hallinto ja tämä uusi hallinto on saanut aikaan jo IT-alan virheiden vähentämistä 2500-1600 vuodessa. Parempi IT-järjestelmien integraatio on saatu aikaan ja tämä on aiheuttanut säästöjä. Kolmanneksi mitä tulee kontrollistrategiaan, komissio on omaksunut toimintasuunnitelmia rakennerahastojen ja tutkimuksen alalla, ja olen varma, että näitä toimia voidaan ajanmukaisesti toimeenpanna. Komission sisäisen tarkastuksen toimet vuonna 2010 ovat tehneet mahdolliseksi toimia tehokkaammin komission hallinnon tasolla ja kontrolloida järjestelmiä. Komissio on myöskin sitä mieltä, että sopimat toimintasuunnitelmat tullaan laatimaan heikouksien suhteen. Tämä tulee mahdollistamaan sisäisen tarkastuksen ja toimien ajanmukaisen toimeenpanon. Kiitoksia. Dankjewel commissaris. Dat was meer dan één mondjevol. Kiitoksia komission jäsen. Tämä oli hyvin tyhjentävä esitys. Kiitoksia näistä tiedoista. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Hän voi arvioida vastauksia ja mahdollisesti esittää kysymyksiä. Haluaisin jo nyt kiittää komission jäsentä ja hänen yksiköitään siitä, että, että olemme saaneet vastaukset kirjallisena. Tämä on erittäin hieno lisä, erityisesti ottaen huomioon, että teillä oli erittäin vähän aikaa. Täällä on kysymyksiä, jotka eivät kuulu enää teidän toimivaltuuteenne, vain Pibaksille ja Cholosille, ne on lähetetty heille eteenpäin. Ää... Äh. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komissiaisen, kiitoksia, Rova Kaljulaite. Toivottavasti suurin osa teistä ei käyttäneet kaikkea energiaa ja kaikkia aseitanne tämän edellisen keskustelun, koska me tarvitsemme niitä myös tässä. Tämä äh, aikaan vuodesta puhutaan aina edistyksestä. Kaikki tekevät yhteenvedon vuodesta ja kaikki ovat edistyneet jotenkin. Olen ollut tässä valiokunnassa vuodesta 2004 ja joka vuosi tähän aikaan komission viesti näyttää olemaan, että tehdään edistystä oikea ja ollaan oikealla radalla. Jos ruvettaisiin laskevaan sanoja, niin nämä sanat sieltä löytyisivät yhä useammin, mitä lähemmäksi vuoden loppua tullaan. Ja lisäksi komissio vakuuttaa, että tämänhetkiset heikkoudet poistetaan ensi kaudella ja ensisäädöksissä. Ja kuule, mitä sanotte, hyvä komission jäsen, ja siitä, mitä sanotte tulevaisuudesta, ja pidän siitä. Minun täytyy myöntää se. Mutta kun olin aivan tehtäväni aluissa täällä, minusta oli paljon, tämä oli paljon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 jotenkin vakuuttavampaa kuin nyt. olin silloin urani alussa iloinen siitä, että komissio oli vakuuttunut siitä, että asiat paranevat, mutta nyt kun olen kuullut tämän saman virren joka vuosi, niin minusta tuntuu, että tämä on ikään kuin avoin prosessi. Komissio edistyy valtaisasti joka vuosi, mutta siltikään me mikinä pääse tavoitteisiin. Me emme jotenkin koskaan pääse tavoitteisiin, ja haluamme aina sitä, mikä on edessämme tavallaan. Ja uskon, että tänä vuonna komissio julistaa, että se tekee, se on edistynyt, vaikka tilintarkastustuomioistuimen mukaan tilanne on vakaa. Nämä ovat erilaisia termejä. Ja sanon yleisesti ottaen valvonta ja järjestelmä on vain osittain toimiva ja tilien perustana ovat maksut sisältävät vieläkin olennaisia virheitä. Se, että komissio pystyy kääntämään tilintarkastustuomioistuimen vakaasta edistykseksi on minun mielestäni hiukan liian optimistista. Minusta vakaa tilanne ei ole edistystä ja vakaa tilanne ei ole hyvä asia mutta mennään nyt vähän semantiikan ulkopuolelle. Haluaisin mm, nyt myös kiittää komissiota siitä, että se on vastannut näihin kirjallisiin kysymyksiin. Tällä tavoin pääsemme yli näiden semanttisten kysymysten siitä, missä me oikeastaan olemme tällä hetkellä. Haluaisin nostaa esiin viisi eri aihetta tai kysymystä. Ensimmäinen liittyy tilintarkastukseen ja DG-regioon. Kun valmistelin tätä kuulemista, te olette yksi tiukimmista, hankalimmista eh, henkilöistä, jotka pitää koska te olette vastuussa tilintarkastuksesta, mutta eh, oletteko te vastuussa myös siitä, missä tilanteessa me nyt olemme, vai ettekö? Tätä minä kysyin itse asiassa, niin kuin Mm tätä kuulemista. Esimerkiksi tilintarkastus ja DG Regio, oletteko yhdessä vastuussa komissaari Haanin kanssa siinä, että voidaan vähentää tätä 7,7 prosentin virheastetta kohesiopolitiikassa ja viime vuonna meillä oli oikein hyvä keskustelu keskeytyksistä ja maksujen ähm, pysäyttämisestä. Äh, te sanoitte, että olette lisänneet maksujen keskeyttämistä, mutta kun katson tätä, niin sanotte, että oli kuusi äh, maksujen keskeytystä äh, aluekehityspolitiikan alalla, mutta nämä kuusi olivat ESFssä, sosiaalirahastossa. Eh, aluekehitysrahastossa, jossa meillä on eh, hyvin paljon virheitä, paljon yli 7,7 prosenttia. Onko meillä ollut siellä mitään maksujen keskeytyksiä? Ja sitten esitän kysymyksen jälleen kerran, kuka on vastuussa tästä? Onko teillä mitään vaikutusta siihen, miten eh, aluekehityksen pääosasto toteuttaa tätä budjettia vai voiko se tehdä mitä se haluaa vai oletteko tilintarkastuksesta vastaavana komissaarina eh, onko teillä sananen sanottavana ne, niistä välineistä, joita he käyttävät? Onko teillä se ja onko se riittävän painava sana? Otetaan esimerkki. Sanotaanpa, että aluekehityspääosasto on kehittänyt jotain, joka antaa jäsenvaltiolle hyvin paljon joustavuutta ja mm, pääosastolle oikein hyvän mahdollisuuden jakaa budjettimäärärahoja. Mutta toisaalta te tulisitte siihen johtopäätökseen, että tilintarkastus ja vastuullisuusnäkökulmasta eh, heidän keksimänsä väline on vähän riskaapeli. Eli mikä on teidän vastuunne tässä yhteydessä ja mikä on aluekehityspääosastosta vastaavan komissaarin eh, vastuu? Onko teillä yhteisvastuu? Tämä on minun haasteeni, kun esitän kysymyksiä teille. Missä teidän vastuualanne alkaa ja mihin se päättyy? Ja tästä luonnollisesti päädyn toiseen eh, kysymykseen, niin nimittäin nämä eh, rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet. Niillä on tärkeä merkitys tilintarkastustuomioistuimen löydöksissä vuodelle 2010 ja kiitän tilintarkastustuomioistuin tästä, siitä on ollut hyötyä. Komission analyysissä äh, virheistä kohesiopolitiikassa rahoitusjärjestelyvälineitä pidetään äh, hyvin korkean riskin välineinä. Mitä te tarkoitatte tällä komissiossa, koska komissio itse on sanonut, että niissä on korkea riski. Ja tiesittekö, että niissä piilee korkea riski, vai onko tämä uusi löydös, joka mm, selvisi tänä vuonna? Ja voitteko sitten selittää, miksi näitä rahoitusjärjestelyvälineitä tullaan käyttämään vielä useammin seuraavissa ähm, monivuotisissa rahoituskehyksissä, jos ne kerran ovat korkean riskin välineitä? Sitten meillä on joitakin äh, kysymyksiä, joihin äh, pyysimme kirjallisia vastauksia, erityisesti rahoitusjärjestelyvälineistä. Ja yhteisissä näissä kysymyksissä neljä vastaatte oikein hyvin ensimmäisessä osassa, mutta tuon kysymyksen toisessa osassa me kysymme, mitkä muut toimintalohkot, mihin muihin toimintalohkoihin tämä, nämä rahoitusjärjestelyvälineet vaikuttavat? Tuomioistuin sanoo, että on muitakin toimintalahkoja, ei pelkästään maaseudun kehitys ja kohesio. Mutta kun katson teidän vastausta, niin siellä lukee jälleen kerran kohesio ja maaseudun kehitys. Ja koska nämä ovat sellaisia aloja, joissa meillä on sellainen vaikutelma, että valvonta ei ole ollut sataprosenttista, meille on tärkeää tietää, missä kohdin näitä välineitä oikein käytetään. Ja kolmas kysymykseni liittyy komission hallin lintokertomusten ja olen iloinen siitä, että äh, tilintarkastustuomioistuin keskittyy näihin synteesiraportteihin ja vuosikertomukseen ja komission sisäisen tarkastajan raporttiin. Ne ovat tärkeitä välineitä, joita äh, tilintarkastustuomioistuin on tarkkaan äh, tutkittava, jotta me meppeinä tiedämme, että voimme luottaa niihin. Ja siksi tämä on hiukan huolestuttava. Ensinnäkin se, että komissiolla ei pysty itse arvioimaan omaa virheastettaan tai ehkä minun pitäisi sanoa, että pääjohtajat voivat tehdä mitä he haluavat. Ja sanoakseni tämän lievästi arvioida virheasteet hyvin optimistisesti. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen pitäisi olla, että siellä pitäisi olla enemmän varauksia, varaumia, mutta mikä teidän mielipiteenne on? Ja sitten sisäisen tarkastajan kertomus, minä olen nähnyt sitä, enkä tiedä kuinka hyödyllinen se on, mutta tässä sanotaan, että tämän lausunnon mm, kattavuus kattaa ainoastaan komission sisäiset puitteet, vaikka 90 prosenttia virheistä tapahtuu komission ulkopuolelle. Joten kuinka hyödyllinen tuo lausunto teidän mielestänne on, komissaari Semeta? Minun johtopäätökseni on se, että ainakin tässä vaiheessa jos ei tarkkaan katsota näitä tuomioistuimen huomioita, on hyvin vaikea nähdä tämän asiakirjan arvo, jos 90 prosenttia jää sen ulkopuolelle. Ja sitten neljäs asia, ja edustaja Rova Kaljulaidekin mainitsi tämän, on tämä ennakkorahoitus. Tämä sana ennakkorahoitus ei kuulosta sanalta, josta poliitikko voi innostua, mutta kun luen tilintarkastustuomioistuinta, se kuitenkin herätti minun uteliaisuuteni. Komissio ottaa lisäriskin, kun se maksaa yhä enemmän ennakkorahoituksen kautta. Näiden maksujen perustelu tai syyt tulevat äh, myöhemmin, usein vuosia myöhemmin, ja esimerkiksi elinikäisen oppimisen ohjelmat, joissa mm, ennakkorahoitusta on 100 prosenttia ja 93 prosenttia äh, vuonna 2010, niin tämä on kyllä masentavaa. Voitteko kertoa minulle, komissaari Semeta, miksi komissio haluaa ottaa tämän lisäriskin ja miten te eh, lievennätte tätä riskiä? Erityisesti, ja kysyn itseltäni, kun teitte tämän arvion, ajattelitteko, että hyvä on korkea ennakkorahoituksen taso alentaisi virheastetta, kuten tilintarkastustuomioistuin nostaa esiin esimerkiksi ulkosuhteiden alalla. Ajattelitteko siis virheastetta, kun harkitsitte ennakkorahoitusta? Ja sitten lopuksi rahoituskriisi ja EUn budjetti. Haluaisin tietää, kuinka rahoituskriisi ja budjettikriisi vaikuttaa eh, EUn budjettiin, eh, kuinka paljon tällaiset riskit vaikuttavat siihen ja millaisia toisiin toimiin olette ryhtyneet näiden riskien lieventämiseksi viittauksena taulukkoon, jonka annatte vastauksena ensimmäiseen kysymykseen 14 miljardia euroa oli ylijääviä summia. Ähm, miten aiotte hallinnoida näitä? Kaik, monet meistä ovat kiinnostuneita siitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavan parin vuoden aikana, mutta onko EU budjettikin vaarassa seuraavan parin päivän aikana? Tässä minun kysymykseni. Kiitoksia. Dank u, eh rapporteur een hele reeks. Kiitoksia esittelijälle. Hän äh, esitteli tässä useita konkreettisia aihealueita. Nyt pyydän komission jäsentä vastaamaan. Katson, onko täällä vielä puheenvuoropyyntöjä. Komission jäsen, voisitteko käsitellä näitä viittä ensimmäistä aihealuetta, joista esittelijä puhui? Well, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys liittyi vastuuseen, mitä tulee tilintarkastukseen. Te varmastikin hyvin tiedätte, että komissiossa meillä on sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka on vastuussa tilintarkastuksesta komission yksiköiden suhteen. meillä on jokaisessa pääosastossa sisäinen järjestelmä ja meillä on eri tilintarkastusryhmiä, jotka valvovat EUn varojen käyttöä ja tekevät konkreettisia tilintarkastustoimia, mitä tulee jäsen maassa tapahtuviin varojen käyttöihin. Tietenkin kaikkien näiden rakenteiden välillä on yhteyksiä sisäisen tarkastuksen esimerkiksi. Sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee omat tarkastuksensa ja viime vuonna meillä oli myöskin tarkastus kohesion politiikan suhteen ja annoimme selkeitä suosituksia. Sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi aluekehityksen pääosastolle suosituksia siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta tilintarkastuksen laatua voitaisiin parantaa jäsenmaiden tasolla. Sitten kollega komissaari Haan, joka on toimeenpanosta vastuussa, rakennerahastojen toimeenpanosta komission jäsen Andrin kanssa – joka on sitten sosiaalirahastosta vastuussa. Hänhän tulee tänne puhumaan kuulemiseen. Eli uskoisinpa, että tämä rakenne, joka meillä on, tekee mahdolliseksi saada aikaan sellaisen järjestelmän, jossa sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee tarkastuksia tietyissä yksiköissä ja sitten sen suositusten perusteella eri pääosastot tekevät toimia. Heidän täytyy ottaa nämä suositukset huomioon. Tällä tavalla me toimimme myöskin yleisen politiikan toimeenpanon suhteen ja mitä tulee sisäisiin tilintarkastuksiin. Sitten teillä oli kysymys koskien maksujen keskeytyksiä ja jäädytyksiä, kyllä on totta, että kuusi jäädytystä tapahtui sosiaalirahaston maksujen suhteen, mutta keskeytyksiä tapahtui rakennerahastossa enemmän. Ja tavallisesti kun keskeytys tapahtuu, on kuuden kuukauden aika, jona jäsenmaiden viranomaiset voivat tehdä korjauksia järjestelmäänsä niihin järjestelmiin, joissa heikkouksia oli havaittu, ja jos näitä korjauksia tehdään, niin nämä korjauksetkin tarkastetaan. Ja näin komissio voi olla varma siitä, että järjestelmää on parannettu. Ja tämän jälkeen voimme sitten jatkaa maksuja jäsenmaille, eikä maksuja tarvitse keskeyttää, mutta jos toisin tapahtuu, ellei korjauksia tehdä, niin sitten maksut jäädytetään. Mitä tulee sitten rahoitusjärjestelyä koskeviin välineisiin ja riskeihin, joita näihin välineisiin liittyy, tietenkin me kaikki ymmärrämme, että rahoitusjärjestely tarkoittaa itsessään jo sitä, että nämä toimet liittyvät aloihin, joilla on riskejä, sillä niihin kuuluvat erilaiset vakuusjärjestelmät ja tietyt pienten yritysten rahoitustoimet ja rahoitusjärjestelyä koskevia välineitä käytetään enimmäkseen PK-yritysten rahoittamiseen eri aloilla. Ja uskon, että tämä on meidän tavoitteemme tukea pieniä yrityksiä jäsenmaissa ja tietenkin me kaikki ymmärrämme, että startup-yritykset ovat sellaisia, että niiden toimintaan liittyy riskejä, joten meidän täytyy ryhtyä sopiviin toimiin Ja siksi meillä on näitä hyvin konkreettisia suosituksia sen suhteen, kuinka näitä rahoitusjärjestelyvälineitä tulisi käyttää. Ja tämän vuoksi me teemme myöskin suosituksia parhaiden käytänteiden toimeenpanon suhteen. Niitä me olemme tunnistaneet jäsenmaissa. Ja uskoisin, että tämä rahoitusjärjestelyväline on väline, joka vaatii hyvin paljon huomiota ja siksi sitä varten on erityisiä tarkastuksia suunnitteilla. Me tulemme ne omistamaan erityisesti rahoitusjärjestelyvälineille. Ja niitä tullaan tekemään alueilla, joka, joilla on erityisiä riskejä. Me käytämme tiettyjä riskien tunnistamisen mallia. Ja me siis kiinnitämme erityishuomiota näihin välineisiin erityisten tarkastusten kautta. Sitten mitä tulee varaumiin, joita ja raportteihin, joita pääjohtajat tekevät, te tiedätte, että nykyisen olemassa olevan järjestelmän mukaan pääjohtaja on täysin vastuussa vuosi kertomuksestaan ja hän, siis pääjohtaja, on se henkilö, jonka täytyy arvioida kaikki riskit, jotka liittyvät hänen omaan vastuualueeseensa ja hän tekee päätökset tehdä varaumia tilintarkastustuomioistuimen arvio on, että eräillä aloilla lisä varaumia tarvittaisiin, mutta uskoakseni pääjohtajat analysoivat tilintarkastustuomioistuimen kannan ja luonnollisesti kun tehdään jatkossa päätöksiä, pääjohtajat tulevat ottamaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen mielipiteen tästä asiasta. Uh, Sitten mitä tulee sisäisen tarkastuksen yksikön lisäarvoon, uskoisin, että se mikä on tärkeää on se, että on tärkeää ottaa huomioon, että tämä ohjelma on nyt ensimmäisen kerran toteutettu. Ja toisekseen olen sitä mieltä, että tai ainakaan minä en tiedä mitään muuta julkishallinnollista elintä, joka, jollaisen näin monimutkainen rakenne, joka teettäisi oman sisäisen tarkastuksensa. Tämä on tietenkin hyvin monimutkainen asia, mutta se, mitä me olemme saaneet aikaan jo ensimmäisellä, ensimmäisenä vuonna, oli toimia koordinoitiin paljon paremmin eh, sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa, sillä he olivat mukana tilintarkastuksen toteuttamisessa, kun se oli tärkeää ja välttämätöntä, jotta voitaisiin tarjota tarvittavaa tietoa yleiskuvaa varten. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, sillä sisäisen tarkastuksen järjestelmä paransi huomattavasti tätä toimintaa yleisesti. Tietenkin myönnän kyllä, että tämä kysymys, sisäisen tarkastuksen kysymys, se, että yksikkö tekee yleis lausuntonsa komission järjestelmän toiminnasta ja 90 prosenttia toimista, joita jäsenmaissa on tehty. Me keskustelimme tästä yleisestä lausunnosta Tässä pohdimme, kuinka asia voitaisiin käsitellä. Se on luonnollisesti hyvin tärkeä, mutta ei ole helppo toimeenpanna näitä asioita. Sillä täytyy ottaa huomioon myöskin se, että komission sisäisellä tarkastusyksiköllä on hyvin rajallinen toimintavalta. Se ei voi tehdä tilintarkastuksia jäsenmaiden tasolla koordinointia tapahtuu tarkastusten suhteen. Komission sisäiset tarkastajat voivat saada tarpeellista tietoa myöskin niistä tilintarkastuksista, joita tehdään jäsenmaiden tasolla. Ja se, mikä on tärkeää liittyen tilintarkastusten laatuun jäsenmaiden tasolla – on huomattu, että tilintarkastuksia ei ole toteutettu tarpeeksi hyvin. Ja tässä äh, komission sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee töitä, jotta se voisi yleiskuvan toteuttamista parantaa. Ja toivomme, että saamme tällä aikaan parempaa laatua. Sitten mitä tulee ennakkomaksuihin, uskon, että meidän täytyy tässä ottaa huomioon nykyinen taloudellinen tilanne. Nämä kasvavat ennakkomaksut, niillä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi sanotaan vaikka sen kanssa, että komissio yrittäisi tässä laskea virhetasoja. Ei tämä ole totta. Tämä liittyy nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen, talouskriisiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että monissa jäsenmaissa rakennerahastot ovat ainut mahdollinen lähde, jonka avulla voidaan taloutta piristää, mutta täytyy ottaa huomioon vajeet, joita meillä on, ja yhteisrahoitus rakennerahaston kohdalla, ja jäsenmaat eivät tämän vuoksi voi käyttää niin paljon varoja kuin heille olisi saatavilla rahastoista. Eli tämä asia liittyy siihen, miksi ennakkomaksuja on kasvatettu. Tietenkin meidän täytyy myös tarkastella sitä, kuinka voimme parantaa järjestelmän rakennetta, sillä nyt näistä ennakkomaksuista on tullut melko merkitsevä osa rahoitusta, mutta ilman tätä mahdollisuutta monet jäsenmaat yksinkertaisesti eivät voisi käyttää niitä varoja, joita on olemassa heidän talouksiensa piristämiseen. Sitten viimeinen kysymys. Virheriskiin Euroopan unionin budjetissa me Toimitimme teille raportin, jossa on taulukko liittyen tähän järjestelmän rakenteeseen. Tässä minun täytyy Philip Taberia pyytää kommentoimaan tätä kysymystä. Tietenkin on tiettyjä epävarmuustekijöitä tällä alalla, mutta ainakin meidän arviomme mukaan Euroopan unionin budjetti. Esimerkiksi kun pitkän tai lyhyen aikavälin investointia jäsenmaissa sellaisia investointeja, jotka saavat Euroopan unionin tukea. Mutta tässä voisin Filip Tavania pyytää kommentoimaan asiaa hiukan tarkemmin. Taverne deze vraag te laten beantwoorden. U hebt het woord. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron Filip Tavernelle. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin antaa tässä jotakin täydentäviä tietoja koskien tätä taulukkoa vastauksena kysymykseen yksi. Tietenkin, tietenkin ei pidä tehdä lisäksi, siksi niitä emme ole tehneet tähän taulukkoon, koska sinne sotketaan sinun mielestä päädyt keskenään pullot, pull, puurot ja vellit menisivät sekaisin. Teidän kysymyksenne sellaisena, kun ymmärrän sen, liittyy Euroopan budjetin velkoihin niiltä valtioilta, jotka ovat nyt vaikeuksissa. Siellähän riski nyt sijaitsee. En opeta teille mitään uutta, jos sanon, että 27. lokakuuta neuvosto päätti 50 prosentin leikkauksesta Kreikan obligaatiosta. Kuinka paljon niitä on tässä taulukossa? Täällä on summa, joka niin tämä taulukkohan on 31.12.2010. Meillä on nyt 134 miljoonaa täällä takuvarastoista tällä hetkellä kosken ulkoisia toimia. Sitten täällä on muita vakuurahastoja, en nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta riski meille siinä valossa, millaisia päätelmiä neuvostossa tehtiin 27. lokakuuta, on puolet tästä, eli 67 miljoonaa. Minä olen komission tilinpitäjä lähinnä, joten kansainvälisten tilinpäätöstandardien mukaan tässä on ehdot täyttäneet, täyttyneet sille, että näiden obligaatioiden arvo alenee pysyvästi. Tietenkin tilanne vaihtelee, ja me, mutta tällainen arvonalennus impairment on ilmiö, joka tapahtuu silloin, kun hyvin tiukat kriteerit toteutuvat, ja kun näin on, tällainen pysyvä alennus on tapahtunut ja näin olemme tekemässä sen 2011. En tiedä kuinka suuri summa on, koska minulla on luettava tarkkaan tämä, tämä kertomus, mutta tämän päiväisten tietojen mukaan kysymyksessä oli 50 prosenttia. Olemme puhuneet tästä tilintarkastustuomioistuimen yksiköiden kanssa. Siitä on puhuttu myös neuvonantajien kanssa. He ovat tilintarkastusstandardeja korkeimpia viranomaisia. 67 miljoonaa on suhteessa aika vähän komission varoista. Suuret, muut suuret riskit eh, liittyvät näihin niin sanottuihin back-to-back-operaatioihin maksutasosta eh, EUn eron ulkopuolisiin maihin sitten IF SM. Tästä ei ole mitään, koska se alkoi vasta myöhemmin, mutta tällä numero yhdeksän muistetaan kertaa til- tilanne 27. Helmiku- heinäkuuta, kun allekirjoitin nämä tilit. Voin kertoa myös sen nykypäivän tilanteen. Tämä ei ole mitenkään vaikea. Unkari on maksanut takaisin kaksi miljardia, jotka piti ennen marraskuun loppua maksaa. Tässä ei ole mitään vaikeuksia meillä. Ensimmäinen luottotesti siis onnistui. Jos katsotte tätä taulukkoa, joka liittyy tähän huomioon yhdeksän. En nyt tätä tässä suullisesti esitä, se on vähän vaikea, mutta tietenkin mielellään tapaan teidät ja annan kaikki, kaikki yksityiskohtaiset. Jos katsotte tätä taulukkoa, niin näette, että siinä on eräpäivät hyvin laajalla, laajalle mennyt ja siinä vaikka kaikesta ei pidettäisiinkin kiinni, niin siinä on hyvin rajallinen riski kunkin vuoden budjettiin kohdistuen jos ja kaikki velkojat epäonnistuisivat, tämän hyvin epäluultava. Kuitenkin ensimmäinen maksaja olisi maksanut ensimmäinen määräpäivä on vasta myöhemmin ja tämä ulottuu vuoteen 2020 asti. Riski on tietenkin olemassa, ei ole olemassa nolla riskiä, mutta se on täysin tunnistettu ja rajoitettu ja tietenkin seuraamme tilannetta hyvin läheltä. Mikä menettely sitten olisi, jos maksu ei onnistuisi? Silloin pitäisi vedetä budjettitakeisiin ja silloin budjettivallan käyttäjältä edellytetään lisää budjettia. Tämä on aivan selvä juttu. Luultavasti puuttuisimme omiin varahimme ensin ja sitten säänneltäisiin budjettitasolla, mutta en halua mennä suurempiin yksityiskohtiin. Muuten tässä taulukossa on tietenkin paljon asioita. Täällähän on käteistä ja paljon muita seikkoja, jos on otettava huomioon varanhoitovuoden toimet, mutta puhuin teille nyt näistä kaikkein eniten silmille hyppävistä riskeistä. Tietenkin olen käytettävissä ne mahdollisia lisäselvityksiä varten. Kiitoksia. Ehm, eh, Kiitoksia. Filip Taverna. Nyt ehdotan, että annan puheenvuoron varjoesittelijäille ja ryhmien edustajille. Demareilta edustaja Gaier, sitten Tsatsimar Kaakis ja sitten Vogan. Hyvä komissio sen Schmita, minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy Äh, kirjallisiin kysymyksiimme ja minäkin sydämellisesti kiitän vastauksista. Toinen äh, liittyy minun muistiinpanoihini komission vielä tekemättömistä toimista. Me esitimme muutamia kysymyksiä tämänhetkisten epäsäännönmukaisuuksien äh, ja petosten asteesta. Esitimme jotakin kysymyksiä siitä, miten komissio suhtautuu tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiin siitä, että jäsenvaltiot antavat riittämättömiä tietoja. Kohesiopolitiikan alalla nämä asiathan liittyvät äh, läheisesti toisiinsa. Minä olen toisaalta hyvin tyytyväinen näihin vastauksiin, koska ne korostavat, kuinka äh, pikkutarkasti komissio yrittää saada jäsenvaltiot oikealle tielle, eh, kun on kyse EU-määrärahojen käytöstä, mutta toisaalta tulos on yhäkin turhauttava, koska vaikka me yhdessä uskomme, että voimme eh, yrittää tehdä kaikkemme, eh, jotta virheaste laskisi, niin se on kuitenkin noussut tänä vuonna. No nyt voin sitten yhtyä Äh, kollega Fiernelin valitusvirteen äh, edistyksestä. Ähm, mitä edistystä tässä nyt oikein on tapahtunut, vaikka sitä aina kuulemme komissiolta? Hyvin harvat tässä valiokunnassa ovat varmaan sitä mieltä, että tämä asia pitäisi ratkaista komission sisällä, mutta ö, äh, olen hiukan nyt mietteliäs sen suhteen, että onnistummeko laskemaan virheastetta pysyvästi ja kestävästi niin, että tulemme edes lähemmäksi olennaisuusrajaa, koska kyllä me nyt valiokuntana odotamme komissiolta, että jonkinlaista trendiä nähtäisiin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa tämä esitetään myös käyränä ja se on nyt ensimmäistä kertaa ähm, tämä käyrän, käyrä muuttunut. Mikä teidän ehdotuksenne on komission jäsen Shemeta, miten tämä äh, käyrä saadaan taas oikealle, oikeaan suuntaan? Tämä ei nyt teidän yksityiskohtaisista vastauksistanne selviä, mutta tämä ei ole mikään syytös. Me olemme täällä keskustellaksemme suurista linjoista. Joten eh, minun kysymykseni teille on, miten tästä eteenpäin nyt jatketaan? Eihän poliittinen johtopäätös voi olla se, että me vaadimme, että komissio tekee kaikkea mahdollista. Komissio tekeekin tuon kaiken eh, kertomukset, välineet, järjestelmät, joita käytetään, jotta jäsenvaltiot pysyisivät oikealla tiellä, niin niitä on lukemattomia, mutta tulokset eivät kuitenkaan ole tyydyttäviä. Minä olen nyt vähän neuvoton ja haluaisin mielelläni johtaa tätä keskustelua siihen suuntaan, että miten nyt tästä eteenpäin jatketaan. Toinen kysymys nousee esiin muistiinpanoista, niin minä en nyt ryhtynyt tätä asiaa käsittelemään varsinaisesti, koska tullit ovat erään toisen henkilön vastuussa täällä valiokunnassa, mutta kollegas taas on menneisyydessä onneksi hyvin paljon mietinnöissään kaivellut haavoja ja yrittänyt selvittää, millaisia ongelmia on jäsenvaltioiden tullituloissa. Tämä on yksi niistä tärkeistä omista varoista, joita Euroopalla tällä hetkellä on. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä, tuloksista, kun esitte kysymyksiä jäsenvaltioilla, miten nämä määrätyt summat saataisiin. Tämähän tästähän tehtiin uusia suuntaviivoja, että miten tilintarkastustuomioistuimen huomaamat puutteet voitaisiin parantaa. Ja miten te nyt sitten arvioitte tämän valvonnan tulokset? Missä vaiheessa tässä asiassa olemme? Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt pyydän, että komission jäsen välittömästi vastaisi ja sitten keskustelemme lisää. Mm-hmm. Uh, well, uh, regarding... Uh... Mitä tulee epäsäännönmukaisuuksiin ja petoksiin, se oli itse asiassa esityslistalla seuraavana asiana. keskustelemme siitä Euroopan unionin taloudellisten intressien suojelemisesta. Minä tulen tässä yhteydessä kohta puhumaan hiukan tarkemmin siitä. Mutta minun yleinen arvioni, mitä tulee tähän raporttiin, on itse asiassa se, että voimme tehdä joitakin vertailuja tason, siis sen virhetason, jonka tilintarkastustuomioistuin on tunnistanut, ja sitten mukaisuuksien ja virheiden petosten välillä luon... Se, mitä tilintarkastustuomioistuin tekee, on se, että he tekevät arvion virhetasosta, joka perustuu malliin, jota on käytetty, ja otoksen, jota on käytetty, ja he tämän perusteella ovat arvioineet, että tämä virheaste olisi 7,7 vuonna 2010. Se, mitä me saamme tietoa jäsenmaista, on todellista tietoa. Kyseessä eivät ole siis mitkään arviot, vaan tieto, jota keräämme jäsenmaista. Eli teoreettisesti tämä ylempi taso, mitä tulee epäsäännönmukaisuuksiin, voisi olla se virheaste, jonka tilintarkastustuomioistuin on arvioinut, mutta kohesios politiikan suhteen vuonna 2010 raportoitu virhetaso oli 3,15 prosenttia, siis kohesion alalla. Ja se, mitä me teimme itse asiassa, oli se, että me toimeenpanimme lähes täyden epäsäännönmukaisuus järjestelmän, joka tekee mahdolliseksi epäsäännönmukaisuudet raportoida elektronisesti. Ja tämä on hyvin käyttäjäystävällinen järjestelmä ja se paransi itse asiassa hyvin paljon tätä raportointia jäsenmaissa. Uskon, että tämä kasvu epäsäännönmukaisuuksissa on jotakin, minkä ehkäpä tämän uuden järjestelmän käyttöönotto selittää. Mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että on hyvä, että voimme tunnistaa epäsäännönmukaisuuksia, sillä jokainen epäsäännönmukaisuus vaatii tiettyä seurantaa, korjauksia ja muita toimenpiteitä. Tämä osoittaa sitä, että järjestelmät, joita on pantu toimeen, ovat jo saaneet aikaan tiettyjä tuloksia. Sitten mitä tulee virheasteen kehitykseen, minun täytyy suoraan sanoa, että meidän pitäisi ottaa huomioon se, että vuosi 2010 oli itse asiassa ensimmäinen vuosi, jona vuosien 2007-2013 taloudellinen suunnittelu toimeenpantiin täysin. Eli tässä eh, erilaiset maksut nousivat hyvin dramaattisesti. Kaikki ohjelmat olivat jo toimeenpanossa. Ja tästä huolimatta huomaamme, että virheaste, jonka tilintarkastustuomioistuin arvioi oleman 7,7 prosenttia, on paljon matalampi kuin vuosina 2008-2007. Tämä tarkoittaa sitä, että Järjestelmä osoittaa, että me voimme tunnistaa ongelmat. Ja tämän vuoksi olen varovaisen optimistinen, mitä tulee näiden toimien toteuttamiseen, siis niiden toimien, jotka on jo aloitettu, näemme, että ne tekevät mahdolliseksi meille tehdä hyvin merkittäviä parannuksia tällä alalla. Tämä vastasi ehkä teidän kysymykseen, mitä tulee kehitykseen tulevaisuudessa. Tämä kehitys siihen liittyy merkittävä kasvu tarkastustoimissa – Tietenkin tämä vaatii hyvin paljon aikaa ja työaikaa, mutta olemme sitä mieltä, että tämä toiminta on välttämätöntä, jotta voisimme kentällä nähdä, mitä tapahtuu ja mitä asioita voitaisiin parantaa. Tietenkin me pyrimme parantamaan koulutusta, erityisesti jäsenmaissa – joissa me huomaamme muutoksia. Esimerkiksi virastoissa, jotka hallitsevat, hallinnoivat varoja, jos joitakin ongelmia esimerkiksi henkilöstön suhteen on ja koulutusta tarvitaan, sitä toteutetaan hyvin systemaattisesti. Meillä on erityistä koulutusmateriaalia saatavilla, jota pitäisi käyttää, kun uutta henkilöstöä tulee töihin tietylle alalle. Mitä tulee sitten tullimaksuihin? Tämä kysymys oli PIF-raportissa jo mukana. Omien varojen kysymys on jotakin, mihin kaikki kiinnittävät paljon huomiota. Asiat voisivat aina olla paremmin, mutta muutamana viime vuonna olemme itse asiassa tunnistaneet melko monia pyrkimyksiä uudelleen luokittaa palveluja tai tuotteita, jotta niiden tullimaksuja voitaisiin alentaa. Ja näitä toimia on Olaf tunnistanut ja tarpeelliset toimet on tehty, jotta voitaisiin saada näitä maksuja takaisin Euroopan unionin budjettiin. Sitten viimeinen kysymys, jos ymmärsin oikein, kyseessä oli tarve parantaa tilintarkastusta jäsenmaiden tasolla, kyllä. Luonnollisesti me otamme vakavasti tilintarkastustuomioistuimen havainnot jäsenmaiden tasolla. Siellä tilintarkastukset ovat vain osittain tehokkaita ja minä pyydän omaa palveluani tekemään konkreettisen toimintasuunnitelman liittyen siihen, mitä meidän pitäisi tehdä tässä. Mitä tulee tilintarkastuksiin jäsenmaiden tasolla, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi määritellä vahvoja prioriteetteja, että voisimme varmistaa, että edistystä tapahtuu tilintarkastusjärjestelmien suhteen jäsenmaissa. Äh, Kiitoksia sitten Chatsimarkkaakis yritän, pyritään siihen, että tämä menisi vähän nopeammin. No ehkä komissio ja sen voi kerätä näitä kysymyksiä yhteen, ettei tarvitse heti vastata, koska nämä kysymykset liittyvät usein toisiinsa. Minä olisin jatkaa Jens Geierin kysymyksestä. Ne liittyvät tähän yleiseen linjaan, mutta minä haluaisin konkreettisin kysymyksiin ymmärtää tätä laajaa, laajoja liintoja. Ensinnäkin kiitoksia komission jäsen Semeta teidän lausunnosta kohti jäsenvaltioita, jonka teitte viime viikolla, osoittaa, että teillä on tiukka linja jäsenvaltioita kohtaan ja se tuo ensimmäisiä tuloksia. Sen näemme teidän puheenvuorossanne täällä, mutta myöskin suullisissa äm, lausunnoissanne. Äh, hallinnollista vahvistuslausumista, te eh, sitoudutte niihin, te sanotte, että eh, hallinnollisella tasolla eh, toimitte, mm, muuta odotatte sille tukea. Miten jäsenvaltiot sitten reagoivat? Konkreettinen kysymys. Niin voimmeko lähteä siitä, että sitä kautta, että tämän määräämme, jäsenvaltiot myös toteuttavat sen? Miten jäsenvaltiot valmistautuvat? Toinen kysymys ovat äh, maksujen keskeytykset, joistakin kollega Fjellner puhui, äh, mutta joka liittyy myös siihen, että äh, maksuja ei ole päätetty esimerkiksi kohesio- ja tukipolitiikan alalla. Suunnitelmani on, aiotteko siirtyä seuraavalle tasolle, koska tämä on seuraava taso, jolle voi sitten mennä Esitän tämän konkreettisesti, koska olette esitelleet työasiakirjan, jossa mainitsin, että ne maat, joihin ongelmat keskittyvät, nostan sieltä yhden valtion esiin, koska tämä valtio on jo usean vuoden, vuosikymmenien aikana noussut esiin. Kyse on Italiasta. Italiassa, ja esitän tämän kysymyksen tukeakseni kollega Gajerin kysymystä. Italia on yksi niistä maista, jossa on kaksi kolmasosaa virheistä. Monet viranomaiset ovat jo vuosia tienneet tarkkaan nämä säännöt ja nämä samat viranomaista 304 Italian alueella eivät noudata sääntöjä. Silti komissio jaksaa, jatkaa maksujaan. Kysymys kuuluu, että miksi näin on, miksi te keskeytätte maksuja, miksi e, maksuja ei voida pysäyttää mm, konkreettisesti ja sanoa italialaisille, että te ette saa näitä rahoja. Minun mielestäni nyt olisi aika tehdä niin, koska sitten jossain vaiheessa pitäisi mennä seuraavalle tasolle, e, nimittäin rikkomusmenettely tätä valtiota kohtaan. Säännöt ovat selvät, e, ainakin vastuukomissaari tietää. Viranomaiset kieltäytyvät noudattavasta sääntöä. Kyllä he ne tietävät, joten haluaisin nyt selkeän vastauksen. Kolmas kysymys liittyy väärin maksettujen määrärahojen takaisinperintään. Tämä summa on hiukan kasvanut ihan vähäisesti. Esimerkiksi on Euroopan unionille velkaa yhteensä 3,5 miljardia euroa. Te vuosittaisissa tilinpäätöksessä, niin sen vielä vahvistette, miten me toimimme tässä. Haluaisin esittää myönteisen esimerkin maatalouspolitiikan saralta. Maatalouskomissaari 14. lokakuuta lehdistötiedotuksessaan sanoi, ei vain kuinka paljon määrärahoja hän vaati takaisin, 214 miljoonaa euroa, vaan hän myös luettelee ne valtiot, joita tämä koskee. Se on avointa ja se on hyvä asia. Tämä nyt on maatalouspolitiikan saralla. Minun kysymykseni kuuluu, eh, miksi tämä ei toimi Eh, kohesiopolitiikan saralla. Siellä, missä määrärahoja maksetaan, sitten huomataan, että ne on maksettu perusteettomasti, niin sitten kolmen tai kuuden kuukauden sisällä, kuten maatalouspolitiikassakin, eh, saadaan määrärahat takaisin sitä kautta, että keskeytetään maksut. Miksi tämä ei ole mahdollista ja miten saamme nämä 3,5 miljardia takaisin, jotka Espanja on meille velkaa? Kiitoksia. Eh, en Hyvä, teen vielä yhden ehdotuksen Haluaisin yhdistää muutamia kysymyksiä. Vogen ja Gressle. Yeah, I got three, uh, particular point. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kolme erityistä asiaa, jotka haluaisin sanoa. Ensimmäinen uh, koskettaa sitä, mitä edellinen puhuja sanoi liittyen uh, maksujen keskeyttämiseen ja jäädyttämiseen. Olen ymmärtänyt, että on olemassa järjestelmä näille keskeyttämisille ja jäädyttämisille, mutta minun kysymykseni on se, kuinka Euroopan parlamentti ja kansalaiset saavat tietää näistä keskeyttämisistä. Esimerkiksi tiedän, että hiljattain maksuja on keskeytetty yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta emme tiedä tästä mitään, emme tiedä miksi näin on tehty, emme tiedä mitä tapahtui tätä ennen. Minun kysymykseni on se, kuinka voisimme parantaa tiedon saantia liittyen näihin maksujen keskeyttämisiin, jotta ihmiset tietäisivät, mitä syitä on ollut. Toinen kysymykseni liittyy absorptioon, josta puhuitte puheenvuorossanne komission jäsen ongelmia. Englannissa, erityisesti ei niinkään Walesissa. Tämä liittyy siihen rahoituksen puutteeseen, jota rakennerahastoista nyt on saatu projekteille ja tämä liittyy leikkauksiin julkisessa kulutuksessa. Voisitko sanoa, onko tämä tendenssi vallalla muuallakin Euroopassa, missä maissa on ongelmia rahoituksen löytämisessä niin, että he voisivat rakennerahastojen varoja käyttää. Ja jos tämä on ongelma, mitä te aiotte tehdä tälle asialle? Sitten kolmas asia. Tämä liittyy uusiin äm, rahoitus järjestelyvälineisiin, joista puhuttiin. Jeremy rahasto on jotakin, mihin törmäsin hiljattain. Se tekee PK-yritysten rahoittamisen mahdolliseksi ja on ymmärtänyt, että komissio on nyt kyseenalaistanut näiden maksujen laillisuuden. Ne koskettavat kysymyksiä, jotka liittyvät valtion tukeen. Voisitko puhua tästä asiasta ja jos tämä on ongelma, miksi sille ei ole tehty mitään? Sillä nämä uudet rahoitusvälineet ovat kuulemma niin tärkeitä tulevaisuudessa. Kiitoksia, Terva Gressle. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin palata siihen kysymykseen, joka liittyy jäsenvaltioiden velkaantumiseen ja siihen, miten uskottavia nämä rahoituskorjaukset oikein ovat. Minä haluaisin tietää, miten Espanjalta tai Kreikalta nämä, ähm, nämä määrärahat voidaan saada takaisin, kuinka paljon tällaisia äh, palautuksia pitäisi olla kohesiorahastossa ja maataloudessa ja miten ne voitaisiin saada. Kreikka, Espanja ja Italiahan ovat meille tärkeitä valtioita, joten näitä tämänastisia virheitä ei pystytä tällaisilla rahoituskorjauksilla enää voi, voi saamaan takaisin. Sitten komission eh, saari olisimme tyytyväisiä tällaiseen hienoon taulukkoon, jossa nähtäisiin eh, kuinka paljon määrärahoja sieltä pitäisi saada ja mistäkin maasta. Tähän ei tarvitse nyt vastata, mutta olisin tyytyväinen tällaiseen seurantaan. Goed, eh, zijn er nog woordmeldingen? Hyvä, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? jos joku haluaa käyttää puheenvuoron nyt, niin voisit, voisin antaa puheenvuoron jätä nämä kysymykset. Jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron nyt. Kyllä kiitoksia, pahoittelen. Saavuin juuri paikalle, minulla on toinen kokous aikaisemmin, joten en tiedä tarkalleen, missä menemme. Mutta haluaisin selvityksiä liittyen kirjallisiin kysymyksiin. Numero 46. Kysymys on se, onko komissio valmis hyväksymään neuvoston vastuu vapauden myöntämisen. Tässä oli hyvä kysymys, mutta voisiko tässä olla muutama pieni kohta, jossa sanottaisiin ei? Onko vastaus tämä? Wat uw vraag betreft, we hebben daar... Niin, teidän kysymyksestänne oikeastaan puhuimme kolme varttia kokouksen alussa ja Sementa antoi tästä vastauksia. Puhumme tästä koordinaattoriden kokouksessa, kuulette tästä siellä. Jos muita kysymyksiä ei ole, anna puheenvuoron komission jäsenelle ja mahdollisesti myös tilintarkastustuomioistuimen edustaja ja varmasti myös Fjellner esittelijänä voi sitten vetää keskustelun yhteen. Yritämme saada tässä nyt yleiskäsityksen asiasta. Well, it was a uh, whole set of questions. No, tässäpä oli hyvin paljon kysymyksiä liittyen maksujen keskeyttämiseen ja jäädyttämiseen ja kuten jo sanoin, me kiinnitämme todella paljon huoli, huomiota tähän välineeseen ja itse asiassa kaikki keskeytykset, joita tehdään, niitä tilintarkastajamme seuraavat, joten tässä ei ole kyse pelkästään paperityöstä, vaan myös tarkastustyöstä. Katsotaan, onko ne parannukset tehty, joita tarvitaan, jotta maksut voidaan jälleen käynnistää. Ja säännöt ovat varsin selvät itse asiassa. Nimittäin jos parannusta tapahtuu maksujen keskeytyksen jälkeen, ja keskeytyksen syyt poistetaan, niin sitten maksuja jatketaan, eikä tämä johda maksujen jäädyttämiseen. Joten tämä on se tilanne, mutta tietenkin kollegani komission jäsen Haan pystyy varmasti mielellään keskustelemaan teidän kanssanne konkreettisia tapauksia samoin kuin komission jäsen Andor. Ja sitten kysymykset liittyen Italiaan tai joihinkin muihin jäsenvaltioihin. Meidän täytyy käsitellä kaikkia jäsenvaltioita olemassa olevan lainsäädäntöpuitteiden mukaisesti ja lainsäädäntö määrittelee ne välineet, joista juuri puhuin. Ja tietenkin kun huomaamme uusia ongelmia tietyissä ohjelmissa tai tietyillä alueilla, me olemme hyvin tarkkaavaisia ja teemme tarpeelliset maksujen keskeytykset, mutta me emme voi pysäyttää kaikkia maksuja jäsenvaltioille, kuten halusitte, koska näin ei määräysten mukaisesti voi tehdä kohesiopolitiikassa. Sitten mitä tulee takaisin perintään. Tämä oli herra Shatsimarkaakiksen ja rouva Gresslen kysymys. No, vuosittaisen tilinpäätöksen liite ja sen eh, kohta kuusi esittelee rahoituskorjausten ja palautusten eh, määrän jäsenvaltioittain ja voitte nähdä siellä konkreettiset summat Ja tietenkin korjaukset, joista päätetään, ne peritään takaisin. Ja joskus päätetään hyvin suurista eh, korjauksista, niin silloin tarvitaan aikaa eh, palautusten toteuttamiseen. Ja kun puhumme Espanjan, Italian tai muiden kaltaisista maista. Tietenkin, jos on ongelma, jos määrärahat on käytetty sääntöjen vastaisesti tai tilintarkastustuomioistuin on löytänyt virheitä tai meidän tarkastuksemme ovat löytäneet virheitä. Huolimatta jäsenvaltioiden tilanteesta meidän on perittävä takaisin nämä summat. Ja aiomme varmasti tehdä niin. Sitten en varmaan muistanut vastata tähän kysymykseen maksujen keskeyttämisestä jäädyttämisestä ja näiden asioiden julkisuudesta. Äh, tietääkseni jäsenvaltiot kyllä tietävät, kun ne saavat määräyksen maksujen keskeyttämisestä. Tietenkin voimme pohtia jos on ongelmia tietyissä jäsenvaltioissa, miten niin voidaan lisätä tietoisuutta näistä kysymyksistä. Voimme tarkastella tätä ja yrittää löytää tavan, jolla voidaan lisätä yleisön tietoisuutta tästä tilanteesta. Mutta meidän päätilintarkastajamme julkaisemat eh, tilinpäätökset ovat julkinen asiakirja, joten parlamentin jäsenet voivat mennä jäsenvaltioihinsa ja käyttää tätä tietoa, joka löytyy eh, tästä asiakirjasta. Ja lisätä tietoisuutta jäsenvaltiossa näistä kysymyksistä. Sitten kysymys liittyen Jeremihin tai näihin äm, rahoitusjärjestelyvälineisiin ja valtion tukiin. Tässä tapauksessa yleiset säännöt ovat voimassa ja kaiken tyyppinen valtion tuki, sille pitää saada komission hyväksyntä, jos se ylittää jonkun tieton tason. Ja tässä tapauksessa sillä ei ole merkitystä, millaista rahoituslähdettä käytetään, jos ylitetään tietty taso ja kyse on valtion tuesta, niin silloin komission on se hyväksyttävä, koska mikä tahansa valtion tuki liittyy vaaraan, että kilpailu heikkenee ja komissio noudattaa hyvin tiukkaa kilpailu politiikkaa ja siksi me tarkastelemme valtion tukia hyvin tarkkaan. Nyt varmaan vastasin kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Niin ja mitä tulee neuvostoon, te jo mainitsitte, että itse asiassa tämä oli ensimmäinen asia esityslistalla, josta keskusteltiin hyvin yksityiskohtaisesti. Sitten Kalilaid vai mahdollisesti esittelijä. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Alla, alla, ajattelin ensin antaa puheenvuoron Rova Kalilaidille, niin että hän voi kommentoida sitä, mitä täällä on sanottu, ja tämän jälkeen antaisin teille esittelijänä mahdollisuuden vetää keskustelun yhteen. Sopiko? But I have something that I think... Kyllä, mutta minulla on jotakin, mihin hän voi varmastikin vastata, joten hänen ei tarvitse sitten puhua uudelleen. Eli puhun nyt lyhyesti ja sitten uudelleen. Mitä tulee näihin varaumiin, jotka komission jäsen mainitsi? Jos ymmärsin oikein, kun kuuntelin teitä, mitä tulee varaumiin, pääjohtaja lukee sen, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut, ja sitten ottaa tilintarkastustuomioistuimen kannan huomioon, joten voimme toivoa, että kehitystä tapahtuu ja asiat paranevat, mutta onko tämä nyt ensimmäinen vuosi, jona tilintarkastustuomioistuin on antanut varaumia? Jos on kyseessä ensimmäinen vuosi, niin sitten minä luotan tähän toiveeseen saada kehitystä. Mutta minä en usko, että tässä kyseessä ovat vain ähm, pääjohtajat. Kyllä minä uskon, että komission jäsenetkin ovat vastuussa, mitä tulee näihin varaumiin. Sillä kyllähän tämän raportin ottaa koko komissio vastaan. Ja siksi mielestäni on hyvin tärkeää, että se on oikeassa. Ja kun te sanotte, että varaumia ei ole enempää, niin toivon, että näin todellakin on, mutta minä uskon joka tapauksessa, että vaikkapa tilintarkastustuomioistuin että vaatisi, niin teidän pitäisi vaatia, että pääjohtajat tekevät näitä varaumia. Tässä synteisraportissa ei voi olla enää enempää virheitä sitten, kun se hyväksytään. Thank you, Chairman. Uh, straight... Kiitoksia puheenjohtaja. Menen heti näihin varaumiin. Uh, tässä toimintakertomuksessa, koska niitä on, niin me otimme esille, että siellä pitäisi olla varaumia, jotka puuttuvat, jotka meidän mielestämme siellä pitäisi olla. Ja toivottavasti nämä varaumat ei liity pelkästään tilintarkastustuomioistuimen työhön, koska kun ne eh, tehdään, niin komissio voi tietenkin ottaa suuntaa edellisten vuosiemme työstä, mutta eh, heidän täytyy kuitenkin tehdä omat sisäiset tarkastuksensa, jotta he löytävät eh, oikeat varaumat. Koska siitä lähtien, kun vuosittaiset toimintakertomukset on, on otettu käyttöön, ne ovat kehittyneet hyvin paljon. Ne vastaavat nyt komission suuntaviivoja siitä, millaisia niiden pitäisi olla. Ja kuten huomasitte, ne saavat pisteitä siitä, mit, täyttävätkö ne ö, vaatimukset. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin saattaa hyvinkin nyt ryhtyä katsomaan vähemmän muotoseikkoja ja keskittyä tulevaisuudessa vähän tiukempaan, tarkempiin tavoitteisiin. Mitä tulee korjauksiin ja palautuksiin, ne ovat vielä osa tilintarkastustuomioistuimen ohjelmaa vaikka meidän soveltamisapalamme onkin laajempi ja me seuraamme vieläkin näitä mitä tulee keskeytyksiä ja jäädytyksiä, on mielenkiintoista huomata, että melkein viidesosa liittyy erilaisiin keskeytyksiin. Eli kun maksut otetaan uudelleen käyttöön, niin se nostaa volyymiä rahoitus näkymien toisella puoliskolla, koska kuitenkin kaikki määrärahat vielä voidaan käyttää, joten tämä selkeästi lisää riski vaaraa tässä tapauksessa, joten tässä on kolikolla kaksi puolta. Toisaalta on aivan selvää, että täytyy keskeyttää ja jäädyttää, mutta samalla me tiedämme millaisia riskejä siihen liittyy ja komissiokin on varmasti siitä tietoinen. Mitä tulee rahoitusjärjestelyvälineisiin, komissio on ryhtynyt joihinkin toimiin parantaakseen eh, raportointia, mutta on vaikea ymmärtää, miksi niiden käyttöä laajennetaan ennen kuin nämä muutokset on otettu käyttöön. Niitä eh, on on nähty, että ne toimivat. Me joka vuosi käsittelemme näitä samoja ongelmia ja tässä näen, että tästä saattaa syntyä potentiaalisesti suuri uusi ongelma koska eh, taloudellisesti tietenkin tällainen luotto on parempi kuin pelkkä tuki, mutta eh, riskin toistuminen on suuri, jos näitä välineitä ei hallinnoida kunnolla. Haluaisin vielä käsitellä yhtä kysymystä, jota ei mainittu tänään, mutta löytyy komission jäsenen lähetystä kirjallisesta kysymyksistä, nimittäin kohesio, energia ja liikenne. Eh, tätä ei esitetty tätä kysymystä, mutta en halua jättää sitä ilmaankin. Haluan sanoa, että tilintarkastustuomioistuin tarkoituksena, eh, tai sillä on, se riskianalyysiensä ja teidän pyyntöjenne perusteella uudelleen arvioi kysymyksiä. Se on erittäin tärkeää. On tärkeää meille tietää, missä riskit ovat ja osoittaa teille aivan selvästi tilin tarkastustuloksissamme nämä riskit. Kohesio ja liikenne, niillä on hyvin samantyyppiset virhemallit, joka on hyvin ymmärrettävää, koska ne liittyvät suuriin infrastruktuureihin, niin eh, tilintarkastaja, jos yhdistää ne, e, niin vaarana ei ole, että niitä arvioidaan yhtenä otanteena niin, että alaotannat ovat niin erilaiset, ettei standardien mukaan enää voida tehdä yhteistä johtopäätöstä. Niillä on hyvin samankaltainen riskimalli, joka näkyy myös tämän vuotisessa tilintarkastuksesta. Kohesion virheaste ei tule muuttumaan, se tulee olemaan sama. Ja toivottavasti tämä vastasi kysymykseen. Toivottavasti saamme tämän valiokunnan tuen tulevaisuudessakin, jotta voimme uudelleen järjestellä toimintalohkoja. Kiitoksia. Selvä viesti. Sitten esittely. Kiitoksia paljon. Tässä on hyvin paljon ajatuksia ilmassa ja vaikea nyt tarttua yhteen niistä. Mutta voisimme aloittaa ennakkomaksuista. Aluksi en halunnut keskittyä ennakkomaksuihin kohesion alalla. Halusin, koska tämä nyt on sellainen ala, jossa me olemme saaneet paljon aikaa, mutta jos ajatellaan kohesion alaa ja ennakkomaksuja, ymmärrän, että te sanotte, että nykyinen tilanne jäsenmaissa aiheuttaa paineita jäsen, ennakkomaksujen suuntaan ja niin edespäin, mutta ennakkomaksuja kohesiopolitiikassa tämä aiheuttaa minulle vielä enemmän päänsärkyä. Nyt me olemme keskustelleet tästä ja teillä on hyvin suuri määrä välineitä, joita voidaan käyttää niiden jäsenmäiden kohdalla, jotka eivät noudata sääntöjä. Puhuttiin maksujen keskeyttämisestä, jäädyttämisestä, mutta on hyvin vaikea kyllä keskeyttää ennakkomaksuja. Eli tietyllä tavalla olette riskissä joutua punaisella niiden maksujen suhteen, joita on jo tehty. Ja sitten toisaalta, uskon, että olette oikeassa, kun sanotte, että maksujen keskeyttäminen ja jäädyttäminen on jotakin, että teillä on hyvin paljon välineitä toimia, mutta me haluaisimme tietää enemmän, kuinka paljon te ja kuinka te käytätte näitä erilaisia instrumentteja ja aseita, joita teillä on käytössänne. Te hyvin oikein totesitte, että meillä on suuri määrä maksujen keskeyttämisiä tapahtunut, mutta jäädytyksiä ei ole niinkään paljon tällä alalla. Ja sosiaalirahastossa jäädytyksiä on ja siellä on erilainen virheaste. Ehkäpä ainakin meidän pitäisi pystyä ymmärtämään, millä tavalla teidän aseidenne käyttö vaikuttaa tähän virheasteeseen. Joko teillä on aseita käytettävissänne, mutta ette käytä niitä tarpeeksi, tai sitten teillä ei ole näitä aseita olemassakaan, ja meidän pitäisi niitä teille antaa, jotta te voisitte hoitaa ongelmat. Eli siksi olen sitä mieltä, että olen hyvin, olisimme hyvin kiinnostuneita tietämään, kuinka te käytätte näitä maksujen keskeytyksiä ja jäädytyksiä ja myöskin takaisinperintää joissakin tapauksissa. Ja sitten haluaisin sanoa jotain siihen, mitä herra Tävän tässä sanoi. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella teitä ja teidän esitystänne, mitä tulee taloudellisiin riskeihin, jotka liittyvät takuuksiin, jotka liittyvät jäsenmaihin. Ja toisaalta te saatte te minut luottavaiseksi. Uskon, että kaikki on hyvin, erityisesti koska te tiedätte, että riskejä on, tiedätte yksityiskohdat ja sitten toisaalta, kuten sanoitte, kyseessä ei ole valtava määrä rahaa, 64 miljoonaa. Toisaalta te kyllä vahvistatte, että riski on olemassa ja meille on hyvin tärkeää tietää tämä. Minulla on sellainen tunne, että tämä saattaa muuttua pahemmaksi ennen kuin se paranee. Tämä on yksi niistä syistä, miksi meidän pitää seurata tilannetta. Ja myöskin, koska mehän tiedämme, että komissiolla ei ole valtavaa pankkitiliä, jossa olisi hirvittävän paljon rahaa, joten pienetkin summat voivat vaikuttaa hyvin paljon tilanteeseen. Eli te saatte minut luottavaiseksi, koska seuraatte tilannetta ja tämä herättää luottamusta, mutta samalla meidän täytyy seurata tilannetta, sillä kuten sanoin, tämä voi muuttua kyllä pahemmaksi ennen kuin paranee. Ja jos meillä olisi valtava pankkitili, niin en olisi huolissani, mutta näinhän ei ole, kuten sanoin. Tässä oli ehkä se, mitä minulla oli nyt mielessäni tällä hetkellä. Ja mitä tulee varaumiin, meidän pitää ehkä palata tähän asiaan myöhemmin. En tiedä, oliko tämä kysymys vai oliko tämä yhteenveto. Ehkä muut voivat tämän punnita. Conclusies. Eh, het debat gaat nog verder eh, gaan. We krijgen nog een... No niin, sitten mm, otamme tämän yhteenvetona ja jatkamme keskustelua toisena päivänä. Tapaamme Semetan vielä uudelleen. Meillä on vielä täällä yksi yksi asia keskusteltavana. Nyt olemme käyneet hyvin syvällistä keskustelua ja käsitelleet useita aihealueita. Ja olemme saaneet paljon selvityksiä, joten varmastikin olemme menneet tässä oikeaan suuntaan. Nyt voimme päättää tämän asian käsittelyn. Haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta. Menemme nyt eteenpäin. Baltsitisin val- valiokunta mietintö yhteisöjen taloudellisten etujen suojeleminen. Annan puheenvuoron komission jäsenelle. Hän voi esitellä tämän asian. Thank you very much. It's already that point on, on the agenda. So I will try to be... Kiitoksia oikein paljon. Yritän puhua lyhyesti, kun esittelen tämän. Olen erittäin iloinen voidessani esitellä tässä yhteydessä komission vuosikertomuksen EUn taloudellisten etujen suojelemisesta, petosten torjunta, niin kutsuttu artikla 325 kertomus. Se korostaa toimenpiteitä, joita on tehty e, petosten ennaltoehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Se ottaa esiin kaikki epäsäännönmukaisuudet, jotka komissio on löytänyt vuonna, jäsenvaltioissa vuonna 2010, mukaan lukien tapaukset, joissa petos on petosta arvioidaan. Se myöskin antaa suosituksia siitä, miten veronmaksajien määrä, rahoja voidaan käyttää paremmin. Se sisältää erityiskohdan liittyen kaksoisrahoitukseen kohesiopolitiikassa. Tämä liittyy aikaisemmin kysymyksiin. Lisätietoja voidaan saada komission työasiakirjasta artikla 325 täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa – ja se liittyy tähän kertomukseen. Ensi vuonna aiomme kertoa valvontastrategioista ja toimenpiteistä, jotka löytyvät kohesiopolitiikasta, jotka joita on tehty kohesiopolitiikasta. Tämä on ensimmäinen askel, jotta voidaan vastata parlamentin pyyntöön yksityiskohtaisista strategioista ja analyyseistä, joita jäsenvaltioiden täytyisi ottaa käyttöön. Mitä tulee komission komission työasiakirjan eh, epäsäännönmukaisuuksista vuodelta 2010. Meillä on lisäksi vielä kaksi komission työasiakirjaa, jotka liittyvät eh, tietoon, joka sisältyy tähän kertomukseen. Yksi antaa yksityiskohtaisia jäsenvaltioiden panoksesta ja toinen antaa eh, suositukset, jotka on muotoiltu edellisessä komission mietinnössä. Mitä tulee tuloksiin ja tämän vuoden kertomuksen tilastotrendeihin haluaisin korostaa seuraavaa. Ensinnäkin vuoden 2010 luvut osoittavat, että epäsäännönmukaisuudet ovat lisääntyneet melkein kaikilla aloilla ja suurin lisäys on ollut kohesiopolitiikan saralla siellä. Epäsäännönmukaisuuksien määrä on noussut 7062 vuonna 2010 verrattuna 4737 vuonna 2009. Ja näiden rahoituksellinen vaikutus nousi 3,15 prosenttiin kaikista maksuista vuonna 2010 verrattuna 2,44 prosenttiin vuonna 2009. Lisäys maatalouden ja suorten tukien alalla oli paljon rajallisempi mitä tulee liittymistä valmistelevaan tukeen ja perinteisiin omiin varoihin, niin epäsäännönmukaisuuksien määrä väheni. Lisäksi näiden epäsäännönmukaisuuden vaikutus kasvoi sekä menopuolella että tulopuolella. Pääsyy tälle on kahdenlainen. Ensinnäkin kohesiorahastojen syklinen luonne erityisesti täytäntöönpanokautena 2000-2006 ja toiseksi raportoinnin määrän ja nopeuden lisääntyminen johtuen parennutuneesta raportointijärjestelmästä, jota tunnetaan epäsäännönmukaisuuksien hallinnointijärjestelmän. Siksi tämä lisäys ei välttämättä ole kielteinen. Lisäksi haluaisin korostaa eh, epäiltyjen petostapausten rahoitusvaikutuksia. Tämä nousi 180 miljoonasta vuonna 2009 478 miljoonaa vuonna 2010. Tämän yleisen nousun, eh, tästä yleisestä noususta huolimatta jäsenvaltiot tietyt jäsenvaltiot ilmoittavat vain hyvin alhaisia petosasteita ja näitä jäsenvaltioita on pyydetty kertomaan valvontajärjestelmistään aloilla, joissa on korkea petosten ja epäsäännönmukaisuuksien riski. Mitä tulee takaisin perintään, niin tässä on tapahtunut edistystä yli miljardi euroa epäsäännönmukaisesti maksettuja määrärahoja on peritty takaisin vuonna 2010. Kuitenkin on enemmän painostettava liittymistä valmistelevia tukia. Me emme ole huolestuneita tämän vuoden kertomuksen yleisestä trendistä, mutta meidän on kuitenkin parannettava tilannetta entisestään. Meidän on suojeltava Euroopan unionin taloudellisia etuja. Ja e, tässä on muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin komissio on suositellut, että jäsenvaltiot käyttävät kaikki tätä epäsanomukaisuuksien valvontaa järjestelmää, jotta raportointia parantanettaisiin. Toiseksi komissio on hyväksynyt erilaisia aloitteita petosten torjunnassa. Ensinnäkin on ehdotettu muutosta Olafin perussääntöön, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2011, komission tiedonanto petoksen torjuntastrategiasta ja komission äh, tiedonanto Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelusta rikosoikeudellisin äh, toimin ja hallinnollisin tutkimuksin. Me odotamme äh, jatkossakin hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä talousalueen valvontavaliokunnan kanssa ja kuten edellisinä vuosina olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne Euroopan unionin veronmaksajien edun mukaisesti. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä vuotuisesta kertomuksesta koskien yhteisöjen taloudellisia etuja. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Balchitisille. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän kohtaan? Olkaa hyvä esittelijä. Taip, ačiū pirmininkė ir e, ačiū komisarui už pateiktą. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä siitä, että hän on esitellyt nämä tiedot, jotka koskevat e, petosten torjuntaa. Kun käsittelimme aikaisempaa kohtaa, silloin esitimme myös kysymyksiä, jotka tietyssä määrin liittyivät tähän kertomukseen ja sen sisältöön en nyt halua puuttua näihin lukuihin, joita komission jäsen mainitsi, enkä näihin yksityiskohtiin, mutta sen sijaan haluaisin kertoa omasta käytännön kokemuksestani tällä alalla. Lyhyellä, jos taustana on lyhyt tähtäin, aivan kuten komission jäsen sanoi, voimme todeta, että tiettyä edistymistä on tapahtunut ja että komissio on ponnistellut tilanteen parantamiseksi. Vuonna 2012 kuitenkin luulenpa, että palaamme vielä samaan kysymykseen ja samaan ongelmaan. Erityisesti siksi, että jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet luotettavia tietoja. Ja toisaalta nämä perinnästä, takaisin perinnästä saatavat summat eivät ole odotetulla tasolla ja edelleenkin jäsenvaltiot eivät ole täytäntöönpanneet tarpeellisia lainsäädäntöjä. Voi olla, että kaksi miljardia euroa jää perimättä vuonna 2012. Miksi järjestelmä on tällainen. Kun uudet jäsenvaltiot olivat liittymässä Euroopan unioniin, vaatimukset olivat valtavan tiukkoja, jotta yhteisen tukea voisi saada ja jäsenvaltiot pyrkivät täyttämään nämä kriteerit – mutta ne toimivat niin perustuen eh, tuolloin voimassa oleviin eh, strategisiin no, suuntaviivoihin ja omiin näkemyksiinsä. Näin ollen eh, mitään homogeenisuutta tällä alalla ei ole. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä. Nyt tarvitaan todella tahtoa yhdenmukaistamisen puolelle. Komission jäsen varmasti ymmärtää, että tilanne ei ole kovin hyvä ja tilannetta on hyvin vaikea muuttaa lyhyessä ajassa. Nyt on kuitenkin aika toimia, koska emme voi enää perustella, miksi emme peri takaisin näin valtavia summia. Viime vuonna pyrimme näkemään, miksi tämä vastaanottokyky, absorptiokyky on niin alhainen. Meillä ei ollut tarpeeksi tietoja kysymykseen vastaamiseksi. Nyt meillä on nämä tiedot oman mietintöni osalta, jonka tulee pian esittelemään. Haluaisin sanoa, että haluan varmistaa tietyt mekanismit, joilla voitaisiin vastuullisuutta parantaa. Tällä hetkellä on käytännössä niin, että jäsenvaltiot ovat yksin vastuussa – säännönvastaisuuksista ja niistä summista, jotka pitäisi maksaa, jotka pitäisi periä takaisin, mutta joita ei ole peritty takaisin. Myös komission pitäisi olla tässä asiassa vastuussa. Jos Euroopan komissio on tällä alalla vastuussa, niin komissio voisi paljon tehokkaammin vaatia tietoja jäsenvaltioilta. Jotkut jäsenvaltiot uskovat, että jos niiden on annettava lisää tietoja, niin siinä tapauksessa niiden tilastoihin tällä olisi kielteinen vaikutus. Mutta kun katsomme vähän tarkemmin tilannetta, havaitsemme, että monet jäsenvaltiot eivät toimita riittäviä tietoja. Tämä vastuukysymys on siis yksi asia. Komission olisi saatava tätä vastuuta ja näin voisimme parantaa järjestelmää, olisi helpompi sekä jäsenvaltiolle että komissiolle – ja, budjet, ja parlamentin budjettivaliokunnalle käsitellä näitä asioita. Toisaalta joitakin päiviä sitten tapasin Olafin johtajan. Olafilla on tietoja kerääviä yksiköitä. Siellä kerätään tietoja petoksista ja säännönvastaisuuksista, mutta tämä on ongelma, koska yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ei ole riittävää. Ehkä toistan itseäni mutta haluaisin sanoa, että Liettuassa on viisi erilaista rakennetta, jotka keräävät samoja tietoja. Turvallisuus, osasto, rahoitusrikollisuudesta vastaava osasto, vero, osasto, tulli. Kaikki nämä instituutiot ovat erillisiä, niillä on omat erilliset tietopankit ja ne eivät välttämättä tee keskenään yhteistyötä. En usko, että tämä on mitenkään ainutlaatuinen tilanne. Liettuassa varmasti muissa jäsenvaltioissa tilanne on vastaavanlainen. Tästä syystä olisi toimittava niin, että Olaf saisi käyttöönsä tiedot, joita näillä mainitsemillani instituutioilla on. Ja näin Olaf voisi varmistaa kyseiset tiedot, sillä olisi suora pääsy näihin tietoihin ja näin Olaf voisi esittää enemmän kysymyksiä jäsenvaltioille. Olaf voisi kysyä, miksi tietystä tiedoista ei ole kerrottu tai muuta sellaista. Miksi emme kykene perimään takaisin eh, velkasummia. Kaikki jäsenvaltiot ovat demokraattisia ja tilanteen pitäisi toimia hyvin, mutta oikeusjärjestelmät ovat erilaisia. Tuomio istuimet kansallisella tasolla eivät aina tee työtään. Tästä vastaanottokyvystä tällä alalla myönteinen kehitys voisi nopeuttaa prosessia, kun puhumme julkisten hankintojen järjestelmän uudistamisesta. Parlamenttihan on jo äänestänyt perus yleisperiaatteista, mutta nyt olisi ryhdyttävä toteuttamaan uutta järjestelmää mahdollisimman pian. Jäsenvaltioilla on jo kokemusta. julkisista hankinnoista. Olisi toimittava niin, että tällä alalla – inhimillisen tekijän merkitys vähennettäisiin minimiin ja käytettäisiin tietotekniikkaa. Uskon, että näin voitaisiin merkittävästi parantaa tilannetta ja helpottaa niiden elämää, jotka käyttävät yhteisen varoja. Minä haluaisin sanoa, että kannatan sellaisia säännöksiä, jotka koskevat 50 prosentin sääntöä maatalouden alalla – Uskon, että tätä sääntöä voitaisiin soveltaa muillakin aloilla, joilla yhteisön rahoitusta käytetään, esimerkiksi kohesio, rahastoissa, rakenteellisissa toimi, toimissa ja niin edelleen. Ehkä määräaikoja voitaisiin lyhentää kaksi vuotta ja neljä vuotta esimerkiksi kahdeksan vuoden sijaan. Tästä voitaisiin aloittaa. Edelleen olisi tulevaisuudessa määriteltävä hyvin selvästi Olafin valtuudet. Olafilla on oma järjestelmänsä näiden sääntöjen vastaisuuksien määrittelemiseen, niin meidän olisi määriteltävä erittäin selvästi takaisinperintäsääntö, säännöt sekä jäsenvaltioiden tasolla että yhteisön tasolla. Kiitoksia. Dank u wel. Meneer Malchidis, ik heb op dit ogenblik twee woordmeldingen. Mevrouw Gre- Kiitoksia. Nyt minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Gresley ja Skilla Kaakis. Onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei. Sitten Gresley. Niin, paljon kiitoksia. Minä haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, joita emme oikein ymmärtäneet. Ensinnäkin tässä kertomuksessa sanotaan, että epäsäännönmukaisuuksien määrä on lisääntynyt. Tämä on menestys. Olen samaa mieltä, koska on erittäin hyvä, kun nämä asioita ilmoitetaan. Mutta sitten sanotaan, että komissio on iloinen, koska epäsäännönmukaisuuksien määrä on laskenut. Minä en nyt kyllä ymmärrä, miten nämä sopivat yhteen. Ehkä voisitte hiukan selventää tätä. Sitten mitä tulee liittymistä valmisteleviin toimiin, olemme kyllä huolestuneita, kun huomaamme nämä hyvin alhaiset takaisinperintähaasteet, joista täällä puhutaan erityisesti Bulgaria, Turkki, Liettua, Latvia ja Slovenia. Sitten kohesion alalla meillä on Unkarista, Tsekin tasavallasta ja Sloveniasta noin 20 prosentin takaisinperintäaste. Miten nämä valtiot selittävät nämä alhaiset takaisinperintäasteet ja miten komissio aikoo nostaa näitä? Takaisinperinnässä tilanne on aika selvä. Jos ei noudata sääntöjä, niin sitten ei saada enää määrärahoja. Tämä on muuten vielä kieli, jota ymmärretään maailmanlaajuisesti ilman tulkkiakin joten minä en ymmärrä näitä ongelmia takaisin perinnässä. Sitten kysymys siitä, mistä raportoidaan. Tärkeää on se, että mitä järjestelmää käytetään. Tämän epäsäännönmukaisuuden hallinnointijärjestelmän IMS-järjestelmän kautta sanotte, että on vielä joitakin puutteita. Millaisia puutteita tässä on? Puutteitahan on Espanjan, Ranskan ja Irlannin kohdalla. Mikä tilanne nyt sitten on Espanjan, Ranskan ja Irlannin kohdalle? Valitette, että siellä ei osallistuta niin kuin pitäisi osallistua. Onko edistystä tapahtunut 29. syyskuuta jälkeen ja mitä teette äh, asian suhteen? Äh, kyllähän se on aika helppoa pakottaa jäsenvaltio tällaiseen. Meillähän on välineitä siihen. Tämä on minun äh, kysymykseni ja toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys liittyy maatalousmenoihin. Espanja, Saksa ja yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska, joilla on hyvin alhaiset epäsäännönmukaisuusasteet. Ranska ei ole luokitellut niitä, kuten ei koskaan, joten liittyykö tämä ilmoituksiin jotenkin tämä alhainen tapausmäärä, koska maataloudessa asiat on helpointa tunnistaa. Haluaisin tietää tästä vähän lisää. Sitten tämä tietopankki. Tämä oli parlamentin ehdotus varanhoitoasetuksesta 2007. Ja nyt kun neuvottelemme Olafista, niin äh, käsittelemme myös sitä asiaa, että kuka sinne tietopankkiin saa laittaa tietoja. Millaisia kokemuksia teillä on siitä, että jäsenvaltiot sinne syöttävät niitä tietoja? Kiitoksia. Ingeborg niskilä äh, Kiitoksia Ingeborg sitten Skilakakis. Thank you, President. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Näin, että edistystä on tapahtunut, mitä tulee epäsäännönmukaisuuksien tunnistamiseen. Eräät niistä ovat syklisen laatuisia, eräitä pidetään sellaisena, että ne liittyvät parempaan hallintoon, mutta olen kyllä sitä mieltä, että edistystä on tapahtunut. mutta poliittinen huomioni on se, että meidän täytyy käsittää, ettemme ole siinä tilanteessa, missä olimme ennen vuotta 2010-2011, sillä tämä säästöjakso, joka nyt alkaa, on sellainen, että kansalaisten sietokyky on aivan muuttunut. Se on muuttunut uskoakseni sekä vahvoissa talouksissa, jotka maksavat, jotta voisivat auttaa toisia, että heikommissa talouksissa, joissa on hyvin, hyvin jyrkkää säästö toimea toteutettu. Eli se, mitä meidän täytyy tehdä, on aivan erilaista kuin ennen, mitä tulee petoksien torjuntaan. Ongelma on se, että me perustamme toiminnan periaatteessa jäsenmaille, mutta jäsenmaat eivät ole keskenään samanlaisia, niiden välillä on suuria eroja ja silti me käytämme samoja metodeja ja samoja toimia kaikissa jäsenmaissa. Ja on selvää, että paljon asioita jää arvioimatta. Me sanomme, että edistystä on tapahtunut, mutta me emme tiedä todellisuudessa, onko näin. Me emme tiedä, kuinka paljon petosta tapahtuu. Tämä on totuus. Meillä ei ole instrumentteja siihen, ja jos me emme tiedä, missä me olemme, meillä ei ole mahdollisuuksia parantaa asioita. Me olemme nyt epämääräisessä tilassa. Me tarvitsemme paljon enemmän ponnistuksia ja paljon enemmän aloitteita tänä uutena aikakautena komissiolta ja me tarvitsemme sitä komissiolta, sillä Euroopan unionin varojen huono käyttö ei ole hyväksi jäsenmaille, jotka ovat sekaantuneet näihin huonoihin toimintatapoihin, eikä se ole hyvä kansalaisillekaan. Minun täytyy sanoa, että minä tulen sellaisesta maasta, jossa on ongelmia. Se vaikuttaa hyvin negatiivisesti ihmisten asenteeseen, mitä tulee julkishallintoon ja se vaikuttaa myöskin siihen, kuinka veroasioista veroasioita hoidetaan. Eli me tarvitsemme paljon enemmän ponnisteluja komissiolta, uusia aloitteita. Nyt on erilainen aikakausi. Dank kollega. Eh, collega. Een eh, Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä komission jäsenelle? Maybe some of them you will have to answer them afterwards in written form, but do Paljon kysymyksiä tuli esiin, ehkä joihinkin pitää kirjallisesti vastata, mutta tehkää mitä voitte. Uh, Yritän tehdä yhteenvedon tai vasta joihinkin kysymyksiin, jotka täällä esitettiin. Vastatakseni esittelijän kysymyksiin. Jotkut niistä ovat tietenkin perus kysymyksiä, esimerkiksi kuka on vastuussa mistäkin, on hyvin tärkeää, ettei tulla sellaiseen tilanteeseen, jossa koko vastuu siirtyy komissiolle ja jäsenvaltiot voivat tehdä mitä ikinä haluavat. Minun mielestäni ensinnäkin on jäsenvaltioiden tehtävä varmistaa, että EU-määrärahat käytetään oikealla tavalla. Näin tämä on määrätty näin lainsäädännössä ja näin jäsenvaltion täytyy toimia ja tulen olemaan tiukka ja olen jo sanonut niin ne jäsenvaltiot, jotka eivät toimi riittävän hyvin tällä saralla. Ja muuten Emme me voi tehdä komissiosta viisi tai kymmenkertaista, koska kaikki te tiedätte, kuinka monimutkainen Euroopan unioni on ja tietenkin jäsenvaltioissa voimme paljon paremmin tietää, mistä oikein on kyse. Sitten, siis uskon, että suurin osa vastuusta pitäisi olla jäsenvaltioilla. Ja tietenkin niin ne parannuksineen, joista nyt työ, jota nyt työstetään, eh, josta edustaja Gressle puhui, uusi petoksen torjuntastrategia, eh, jossa pyysimme kaikkia pääosastoja kehittämään oman petoksen torjuntastrategiansa ja että kiinnittää erityisesti huomiota ennaltaehkäisyyn, petosten ennaltaehkäisyyn, niin uskon, että tämä antaa riittäviä tuloksia. Ja ensi vuonna me tulemme tekemään lainsäädäntöehdotuksen EUn taloudellisten etujen suojelemiseksi rikosoikeudellisin keinoin, joten meidän tavoitteenamme on käyttää Lissabonin sopimuksen antamia mahdollisuuksia täysimääräisesti. Ja tämä vahvistaa myöskin jäsenvaltioiden vastuuta. Joten lainsäädäntötyön kannalta olemme edistymässä huomattavastikin ja toivottavasti nämä ehdotukset, jotka komissio aikoo jättää, ne parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Mm, sitten alhaiset takaisin perintämäärät. No, minun on sanottava, että kun menen jäsenvaltioihin, niin minä keskustelen, enkä pelkästään keskustele, vaan sanon julkisesti, että meillä on ongelmia takaisin perinnän kanssa. Poliittinen painostus on myös tärkeä väline. Esimerkiksi kun vierailin Bulgariassa ja Romaniassa, sanoin tämän julkisestikin Tietenkin Olaf painostaa, mutta meillä on käytännön ongelmia takaisin perinnän suhteen, koska jos määrärahat on käytetty, edunsaajat ovat käyttäneet määrärahat, niin ei ole aina niin itsestään selvää saada niitä takaisin heti, koska ei näitä edunsaajia voi ajaa konkurssiin, tai ne saat, se saattaa ajaa edunsaajat konkurssiin, joten meidän on katsottava asiaa hyvin harkiten, ja joskus täl, siksi tällaista lykkäystä syntyy ihan objektiivista syistä. Mutta tietenkin silloin, kun se perustuu muihinkin objektiivisiin syihin, niin silloin meidän on toimittava ja ryhdymme nyt painostamaan jäsenvaltioita. Sitten epäsäännönmukaisuuksien hallintajärjestelmä ja nuo kolme jäsenvaltiota, joita kertomuksessamme pyysimme panemaan sen täytäntöön. Minun tietojeni mukaan kaikki ovat nyt jo panneet sen täytäntöön. Niinkö? Ne ovat liittyneet järjestelmään, joten ensi vuodesta lähtien niiden pitäisi pystyä ryhtyä käyttämään tätä järjestelmää. Tietenkin meidän on varmistettava tämän äh, raportoinnin äh, laatu ja aliraportointi on ongelma, jota korostimme tässä kertomuksessamme. Ilmoitettujen äh, väärin epäsäännönmukaisuuksiin ja epäiltyjen petosten määrä osoittaa myös sen, että mahdollisesti jotain voi olla vialla järjestelmien kanssa tuossa jäsenvaltiossa. Siksi meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota niihin jäsenvaltioihin, jotka ilmoittavat hyvin alhaisen määrän epäsäännönmukaisuuksia, koska minulle esimerkiksi epäsäännönmukaisuuksien korkein taso on tilintarkastustuomioistuimen virheaste. Kuten sanoimme, tilintarkastustuomioistuin tekee arviointeja, se perustaa lukunsa ei kertomuksiin itsessään, vaan omiin arvioihinsa, joten Ideaalimaailmassa epäsäännönmukaisuuksien määrän pitäisi olla hyvin lähellä tilintarkastustuomioistuimen identifioimaa virhetasoa. Tämä tarkoittaisi sitä, että jäsenvaltiot ilmoittavat kaikki kaiken sen, mitä heidän maassaan tapahtuu? Tämä on tärkeä kysymys. Ja mikä olikaan viimeinen kysymys, niin liittyen tietokantoihin. Itse asiassa Olaf tällä hetkellä käyttää pääasiallisesti tätä epäsanomukaisuuksien hallinnointijärjestelmää, joten Kaikki tiedot, joita Olaf sinne laittaa, perustuvat tämän järjestelmän määritelmiin ja ainoastaan liittymistä valmisteluissa tuessa käytetään vielä ilmoitusta paperilla. Tämä on se tämänhetkinen tilanne ja meidän tavoitteemme on päästä sellaiseen jär- järjestelmään, että voimme sähköisesti ilmoittaa kaikilla toimintalohkoilla. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Valtsiittisille. Hän voi päättää tämän asian. Haluaisin kiittää komission jäsentä. Hän on hyvin avoimesti vastannut kaikkiin kysymyksiin koskien komission vastuuta. Haluaisin nyt jättää omat ehdotukseni ja katsoa, mikä on Euroopan parlamentin kollegoiden kanta. Luulen, että komissio voisi käyttää oikeuksiaan petosten torjunnassa. Sillä on nämä samat oikeudet myös kilpailualalla – Olaf tai joku toinen konkreettinen yksikkö voisi saada tehtäväkseen äh, asiakirjan keräämiseen, mahdollisesti tutkimusten tekemiseen ja niin edelleen. Näemme kyllä, että jäsenvaltiot eivät aina anna tarpeellisia tietoja ja kaikkia niiltä pyydettyjä tietoja. Nyt haluaisin pyytää, että voisin lykätä oman mietintöni esittelyä, koska tämä on hyvin tärkeä asia. Minun piti jättää se teille 4. tammikuuta, eli heti lomien jälkeen. Se on vähän hankala ajankohta. Jos vain mahdollista, toivoisin, että palaisimme omaan mietintöni myöhemmin. Lopuksi haluaisin toivottaa kaikille hyvää joululomaa ja toivon, että tulevaisuudessa voimme parantaa työtä me voimme paremmin torjua petoksia Euroopan unionissa. Kiitoksia. So, thank you. Yeah, still you have meeting. <laughs> Kiitoksia. Kiitän kollega Baltsiitista. Katsotaan, mitä voidaan tehdä tämän määräajan kanssa. Mietintöni esittelemistä varten voimme voisimme puhua siitä 24. tammikuuta. Te jo vähän ennakoitte näitä joulun toivotuksia, koska meillähän on vielä 19-20. joulukuuta kokous, joten toivon, että näin teidät vielä siellä. Kiitän komission jäsentä koko tästä aamupäivästä ja siitä, että olette vastannut kysymyksiin. Me haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomia ja istuimen jäsentä. Nyt siirryn tämän aamun esityslistan viimeiseen kohtaan, kohta kuusi. Kyseessä on yhteisvalio, kahden valiokunnan yhteismatka Ranskaan, Kadarashiin, ITER-hankkeen sijaintipaikalle. Teillä on kaikilla tämä asiakirja. Se on hyvin runsas asiakirja englanninkielisessä versiossa sivulla 11 ja 12 on nämä päätelmät kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suuren osan valtuuskunnan jäsenistä, kont- ja bud- budjettivaliokunnista pitivät varsin myönteisenä tätä ITER-hanketta. Ja he uskovat, että se tuo eurooppalaista lisäarvoa ja ovat sitä mieltä, että rahoitusta ei pitäisi keskeyttää vaan olisi toimittava noudattaen avoimuutta ja riittävää selkeyttä päätöksissä. Tarvittaisiin myös tiekartta, niin kuin täällä sanotaan, olisi arvioitava kustannuksia säännönmukaisesti ja edelleen olisi säännönmukaisesti tehtävä tiiliä näistä tämän hankkeen tarpeista. Täydellistä avoimuutta pyydetään siis ja mahdollista saada tutustua sisäisen tarkastuksen asiakirjoihin. En nyt lue näitä täältä, te löydätte ne kyllä täältä kertomuksen päätelmistä ja tiivistelmästä. Suurin osa näiden kahden valiokunnan valtuuskunnan jäsenistä todellakin piti tätä hanketta myönteisenä. Varaman esittivät vihreät ja eh, läsnä ollut GUE-ryhmän jäsen. Kaikki muut olivat yhtä mieltä. Todella budjettivaliokunta on jo tämän kertomuksen hyväksynyt ja budjettivaliokunta on ryhtynyt toimiin, jotta voitaisiin hyväksyä ITERin rahoitus kaudelle 2012-2013. Onko meillä mitään huomioita tai kysymyksiä vai voimmeko hyväksyä nämä päätelmät tällaisenaan? ITERin Hyvä, kaikki ovat yhtä mieltä. Kiitoksia. Tämä on siis valtuuskuntamme vierailun virallinen kertomus. Seuraava kokous on 19-20. joulukuuta, niin kuin jo tässä sanoin. Ja erityisesti pyydän teiltä itsekuria. Pyydän, että riittävästi jäseniä olisi paikalla, koska tuolloin tulemme keskustelemaan tärkeistä asioista. Maistat ei ben, johtaja tulee viimeistä kertaa tapaamaan meitä. Tämän jälkeen hän siirtyy eläkkeelle ja hänet korvaa toinen vastuuhenkilö. Todella toivon, että olisitte läsnä mahdollisimman monilukuisena 19. joulukuuta. Onko muita asioita? Ei taida olla, joten päätän tähän ja pyydän, että koordinaattorit ainoastaan jäisivät ja muut Muita pyydän poistamaan, koska seuraavaksi jatkamme kokousta suljetuin ovin. Organisiirrymme. Danky. Koraattorin kokous nyt.